So, colleagues and... No niin, hyvät kollegat ja hyvät ystävät, avaan tämän alivaliokunnan kokouksen. Toivotan kaikki tervetulleeksi. Tänään meillä on kuulemistilaisuus, jossa käsitellään vettä ja vieväröintiä. Se kestää ö, kello puoli viiteen asti. Aloitamme sen varttia yli kolme. Sitten sitten meillä on keskustelu Ugandan ihmisoikeustilanteesta ottaen huomioon tulevat presidentti- ja parlamenttivaalit, jotka pidetään 18. helmikuuta tänä vuonna. Ja se kestää puoli viidestä puoli kuuteen. Ja sitten meillä on vielä hyvin mahdollisuus vaihtaa käsityksiä Etelä-Sudanin ihmisoikeustilanteesta 9. tammikuuta tänä vuonna järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Se meidän kokouksemme päätteisen asti. Meihän lopetamme kello 18.30. Haluan todeta, että tämä kokous, kuten kaikki kokoukset, menevät nettiin. Näin olemme. Me toivottavasti saamme myös yleisöä mukaan hieman etäämpääkin, jotka eivät ole pystyneet saapumaan tänne paikan päälle eri syistä. Näin ollen tästä syystä minä aion esitellä puhujat nimeltä ennen kuin he puhuvat, jotta meidän tämän salin ulkopuolella oleva yleisömme sitten pystyvät seuraamaan paremmin. Täytyy muistuttaa kaikkia, että, että kannattaa laittaa sitten mikki päälle, kun puhuu, jotta kaikki kuulevat. Muutama ilmoitusasia ensinnäkin. Jokainen on varmastikin ollut innoissaan ja jopa olen todellakin innoissaan tästä Tunisian tuurimmasta kehityksestä. Muistan, että, että meidän alivaliokuntamme on useaan otteeseen viime syksyllä puhunut ihmisoikeusjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien kanssa siitä, eikä mikä on, on hallituksen ote, tiukempi ote toisinäyttelijöistä. Me puhuimme myös meidän rikoslain säädöstä 61a jossa käsiteltiin oik- ulkomaalaisia, jotka sitten haittaavat valtion taloudellisia etuja. Me olimme tästä huolissamme ja silloin me päätimme lähettää valtuuskunnan, koska ilmeisestikin tilan, tilanne sitten kääntyi vallankumouksellisesti noin 14. tammikuuta. Ja meidän missiomme on edelleenkin ajankohtainen, mutta nyt koko parlamentti haluaa avustaa demokraattista kehitystä Tunisiassa – ja haluaa nähdä, minkälaista tukea Euroopan unionin pitäisi ohjata Tunisiaan. Ja nyt puheenjohtajakokous viime torstaina päätti lähettää laajemman valtuuskunnan, jossa me olemme yksi osa. Näin ollen poliittiset ryhmät ovat, niitä on pyydetty nimeämään edustajansa tähän ad hoc-valtuuskuntaan. Ja se pannaan kasaan tällä viikolla kaikitikin, toivottavasti. Jäsenet, jotka jäsenet, jotka on, ää, jäsenet, jotka on, jotka on tästä aliavalikosta nimet, niitä on ja minä olen ehkä yhtenä puheenjohtajana tässä, ää, tässä ää, valtuuskunnassa, niin kuin oli alun perinkin kaavailtu. Täsmällinen ajankohta ja kokoonpano ja muut muodollisuus ovat vielä päätettävinä. Ja toivonkin, että että ne eivät liialti viivästytä näitä suunnitelmia on suunnitelman mukaan, jos turvallisuustilanne ja poliittiset olosuhteet vaan se mahdollistavat, on se, että valtuuskuntaa lähetettäisiin kolmas helmikuuta heti täysistunnon jälkeen täällä Brysselissä, jossa me myös keskustelemme Tunisian tilanteesta. Ja teidän, teille tiedoksi tästä AFETissa keskustellaan Tunisian tilanteesta – komissio, komissaari Fyyden läsnä ollessa keskiviikkoaamulla tällä, tällä viikolla. Luulenpa, että tässä oli hyvin tärkeä asia meidän kannaltamme, koska luulen, että meidän alivaliokuntamme on hyvin oikeutettu elin parlamentissa kun puhutaan siitä, että keskustellaan tunisialaisten kanssa, kun me olemme jatkuvasti puolustaneet ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kritisoineet sitä yksivaltaista hallintoa Tunisiassa. Kiinasta aivan lyhyesti kansainvälinen kirjoituksen varsinaisen järjestön siis sihteeristö on, on ilmoittanut, että noin 20 uiguuri turvapaikanhakijaa, jotka 19. joulukuuta 2009 pakotettiin Kambodsjaan menevästä koneesta pois ja heitä on syytetty Kiinassa viranomaisten toimista huolimatta siitä, että YK on pakolaisvirasto ja UNCHR oli selvittämästä heidän pakolaishakemustaan ja sen statusta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki oikuudet ovat paineet Kambodsaan, sen jälkeen Xinjiangin autonominen alue romahti 2009. Ja näiden 20 pakolaisen kohtalo on, ei ole tiedossa ja se on ollut epätietoinen siitä lähtien, kun heidät pakotettiin palaamaan Kiinaan Tätä on syytä seurata tätä tilannetta. Kuten tietänette, alivalikunta on pyytänyt Kiinan halli, viranomaisten ja Salimaan valtuuskunnan pääsyn Kiinaan tänä vuonna ilmoitankin, että me olemme vahvistaneet ja toistaneet meidän pyyntömme tällaisen valtuuskuntamatkan järjestämiseksi Kiinaan tänä vuonna. Olemme lähettäneet kirjeen Kiinaan EU-suurlähettiläälle ja toivonkin, että saamme siitä myönteisen vastauksen pikapuoliin. Sitten valko -Venäjä. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman valko -Venäjästä. se tapahtui viime täysistunnossa. Ja tässä päätöslauselmassa parlamentti tuomitsee vakavat ihmisoikeusrikkomukset, joita on sattunut 19. joulukuuta pidettyjen vaalien jälkeen. Olimme, meillä oli etuoikeus saada valko poliittisia edustajia paikalle, jotka eivät olleet joutuneet kiinni. He olivat Brysselissä 12. tammikuuta ja me, ja me olemme luoneet yhteyden näihin edustajiin, ellei sitä ollut, ollut olemassa vielä tätä ennen. Sitten toteaisin vielä Ukrainasta sen verran, että Ukraina, Ukraina kiinnittää huomiota, koska uusi medialaki tullaan hyväksymään pikapuoliin on, huolta, on huolenaihe sitä, että presidentti Janukovicin valinnan jälkeen median vapaus on joutunut hyökkäysten kohteeksi yhä enemmän ja no, toimittajia ja blokkaajia on häiriköity ja kaksi riippumatonta TV-asemaa on suljettu. Ja näyttää siltä, että oikeusjärjestelmä on haluton tutkimaan ja, ja saattamaan näitä hyökkäjiä tuomioistuimen eteen. On moniakin syitä, miksi tänä keväänä me toivottavasti saamme tilaisuuden selvittää paremmin tilannetta Ukrainassa. Totta kai Valko-Venäjä on toinen tällainen itäinen kumppanuusvaltio ja haluaisinkin muistuttaa teitä, että meillähän komissio on tehnyt selvityksen itäisten kumppanuusohjelman piirissä olevista, olevista, olevien maiden ihmisoikeustilanteesta. Tämä antaa meille hyvän pohjan tälle, näille keskusteluille. Sitten sitten viime täysistunnossa hyväksyttiin nämä kiireelliset asiat, muun muassa Iranin ihmisoikeustilanne erityisesti tämä rankka 11 vuoden tuomio, joka annettiin Nasrin Sotudelihin, joka on huomattava iranilainen ihmisoikeusjudisti. Ja tällainen päätösosama hyväksyttiin, sama koskee Pakistanin tilannetta, että siinäkin hyväksyttiin päätösosama, parlamentti vahvasti tuomitsee kuvernööri Salman Taserin murhan ja painottaa edelleenkin, että se on huolissaan maan lainsäädännöstä ja uskonnollisen terrorismin kasvusta, joka on yrittää vajentaa median. Kolmanneksi parlamentti hyväksi päätöslauselman Kesari Batistin karkotuksesta Brasiliasta Italiaan ja tässä kehotettiin pyrkimään keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja oikeusjärjestöjen kunnioittamiseen. Hyvät kollegat, parlamentti hyväksyy niin ikään päätöslauselman, joka koskee kristittyjen tilannetta uskonnonvapauden yhteydessä ja me tuomitsemme nämä kuolemanrangaistukset ja vainoamisen ja niin monen ihmisen menetys. Parlamentti pyysi EUn toimielimiä olemaan aktiivisempi suhteessa tähän tilanteeseen ja EUn pitäisi käyttää kaikkia sen käytössä olevia välineitä. Me saatamme selvittää tätäkin tilannetta, joka koskee uskonnonvapausta kutsumalla YK on erityisedustajan herra Bielefeldin johonkin tulevaan kokoukseemme, jos te katsotte sen olevan tarpeellista. Niin ikään on, on niin paljon ilmoitusasioita, että yritän puhua hieman lyhyemmin ytimekkäämmin. Knesset on perustanut tutkintavaliokunnan viime vuonna. Me keskustelimme ongelmista uudesta asenteesta Israelin Knessetissä, joka koskee ihmisoikeus kansallisjärjestöjen toimintaa Israelissa. Nyt nyt on perustettu parlamentaarinen tutkintavaliokunta, jonka on tarkoitus selvittää israelilaisten järjestöjen toimintaa, jotka ovat mukana tiedon keräämisessä sotilaista ja, ja pyrkivät löytämään näiden rahoituslähteet. Todellakin me olemme nähneet, että, että on tästä projektista on sel- sukeutunut selviä vaikutuksia. Ottaa huomioon, että, tämä, että kaikki kansalaisjärjestöt joutuvat julkistamaan äh, rahoittajansa ja rahoituslähteensä ja raportoimaan vuosittain Israelin äh, äh, viranomaisille, niin tällainen uusi tutkinta ei tunnu meistä tarpeellisilta. Ymmärrän kyllä, että on tarkoitus lähettää valtuuskunta Israeliin muutaman viikon kuluttua. Toivottavasti meidän jäsenemme ottavat tämän asian esille silloin, kun he ovat tässä valtuuskunnassa mukana. Ja lopuksi, hyvät kollegat, haluan puuttua hyvin ajankohtaiseen tämän päivän asiaan, joka on puheenjohtaja Barroson ja herra Islam Karimovin välinen tapaaminen. Islam Karimov on kuitenkin Uzbekistanin diktaattori, jos näin suoraan voidaan sanoa. Tämä tapaaminen oli tarkoitus järjestää noin näkymättömissä ja siitä ei ollut tarkoitus kuitenkaan raportoida EUn toimielimille, mutta onneksi kansalaisyhteiskunta oli, oli hereillä ja onneksi eräät lähettivät myös kirjeitä Arva Ashtonille ja julkistivat ne. Ja näin ollen uskonkin, että, että Karimovin vierailu ei ollut kovinkaan onnistunut, koska nyt media on kysymässä puheenjohtaja Parasolta, että miten on mahdollista, että EU e- e käsittelee noin heppoisesti tällaisten diktaattorien kanssa, jotka hallinnoivat yksinvaltaisesti. Eikö, ole, eikö meillä ole nähnyt riittävää, mitä, riittävästi mitä Tunisissa tapahtunut. Eikö se ole hyvä opetus meille kaikille, jotka uskovat, että kaupalliset ja strategiset edut ovat tärkeämpiä kuin ihmisoikeudet? Näin ollen toivonkin, että me pääsemme keskustelemaan Rova Ashtonin kanssa tästä asiasta. Onko tämä todella EUn, Euroopan unionin ulkopolitiikkaa, jota me sitten seuraamme näiden kauniiden puheiden rinnalla, kun puhutaan kauniisti eurooppalaisista arvoista ja niin poispäin. No niin, olen iloinen voidessani ilmoittaa, että voimme siirtyä itse asiaan. Ja toivotan tervetulleeksi kollega Divan tähän kokoukseen joka, ja hän johtaa tätä kokousta yhdessä minun, minun kanssani. Ja nyt todellakin meillä on kuulemistilaisuus ö, tilaisuus oikeudesta veteen ja jätevesihuolteen. Tiedämme, että esimerkiksi akuutti tilanne Haitissa on todellakin sellainen asia, joka kiinni, pakottaa kiinnittämään huomiota siihen, joka on yksi perusoikeus, nimittäin oikeus veteen, puhtaisen veteen ja jätevesihuoltoon. Tämä on akuutti ongelma monissa maissa tässä maailmassa. Tänään haluamme keskittyä näihin, niihin toimiin, joita Euroopan unioni on tehnyt ja tulee tekemään ja joita EUn jäsenvaltiot voivat tehdä kansallisella ja kansa, kansallisella tasolla niin, että todellakin ö, turvallinen juomavesi ja sen saatavuus ja jätevesihuolto ja viemäröinti on, ö, tunnustetaan perustavanlaatuisiksi ihmisoikeuksiksi ihmisoikeudeksi. Tämä, tämä kulmistilaisuus on ennen 22. maaliskuuta järjestettävää 14. maailman vesipäivää. Samaan aikaan EU viettää toista Euroopan vesipäivää. Tänä päivänä uskonkin, toivonkin, että meillä on mahdollisuus kuunnella kansalaisyhteiskunnan edustajia ja muita toimijoita ja, ja sidosryhmiä ja selvittää nämä haasteet ja ristiriitaisuudet, jotka liittyvät tähän tärkeään osaan ihmiskunnan kehitystä. Minun aikomukseni onkin pyytää herra Devaa johtamaan tätä, tätä kokousta ja kuulemistilaisuutta. Hän on pätevä ja oikeutettu siihen. Ja en sitä ennen haluan todeta, että kesäkuussa meidän siis kehitysvaliokunta ja tämä ihmisoikeuksien alivaliokunta tulevat järjestämään yhteisen kuulemistilaisuuden kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Ja siellä sitten voimme käsitellä tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja tällaisen yhteisen kokouksen otsikko yhdessä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, se täytyy vielä määritellä ja, ja siitä voidaan puhua sitten tämän kokouksen jälkeen. No, kollega Deva, pyytäisin teitä sitten johtamaan puhetta tästä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja ja toivotan kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen vedestä. No, mitä, miten vesi liittyy ihmisoikeuksiin? No, hyvinkin paljon. Hyvinkin pitkälti vesi liittyy ihmisoikeuksiin. Tällä hetkellä on 1,33 miljardia ihmistä, joilla ei ole ö, turvallista ö, juomavettä ja tämä on oikeastaan jo vanhentunut asia, joka sekunti enemmän kuin yksi ihminen jää vaille helvollista juomavettä. Kuolemat, jotka aiheutuvat, aiheutuvat vedestä tai veden likaisuudesta, ovat 24 000, eli kasvavat minuutti tois minuutti, minuutilta. On, ei, ei ole riittävää vieväröintiä eikä vesivuotojärjestelmää, ja 72 prosenttia näistä asuu Aasiassa. Yli 80 prosenttia taudeista kehitysmaissa liittyvät epäpuhtaaseen veteen, jotka aiheuttavat kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Viisi tuhatta lasta kuolee päivittäin ripuliin. Tämä tarkoittaa, että joka, yksi lapsi joka 17 sekunti. Jo, kun me olemme viettäneet täällä kaksi tuntia, niin tiedätte, kuinka monta lasta on menehtynyt sinä aikana, kun me olemme täällä kokoontuneet. Ja nämä lapset ovat menehtyneet ripuliin EU on tehnyt jotakin asian suhteen, ei kovinkaan paljon sanoisin, mutta paljon. Me olemme yli 400 miljoonaa olemme antaneet eh, tähän apuun ja 14 miljoonaa eh, ihmistä näin on saanut ö, eh, mahdollisuuden saada turvallista ja puhdasta vettä. Me olemme edelleenkin selvittämässä, millä tavalla voimme parantaa tilannetta. Halusin vain niin kuin kuvailla tätä tilannetta, miksi tämä on meistä hyvin tärkeä asia. Ei pelkästään EUn kannalta, eikä pelkästään meidän kehityskumppaneiden kannalta, vaan yhtenä ihmisoikeutena. Vesi, ilman vettä emme voi elää, ja ilman ilmaa emme voi elää. Ja kun me sitten pyrimme pääsemään näihin vuosituhannen tavoitteisiin, meidän täytyy ymmärtää se, että ilman vettä pitkälti siitä, mitä me teemme, epäonnistuu, ellei me pysty järjestämään ihmisille mahdollisuutta saada puhdasta vettä. Tänään meillä on päteviä asiantuntijoita ihmisoikeusasioissa ja varsinkin suhteessa puhtaaseen veteen. Toivotamme tervetuloa Rova Katarinda Albuquerque, joka on YK on Äh, asiantuntija ihmisoikeusasioissa, erityisesti veden suhteen sitten herra Daniel Morley, joka on Freshwater Action Networkin äh, pääsihteeri äh, Lontoosta ja haluankin, haluankin pyytää, että te esittäisitte kukin 10 minuuttia. Rova Autokorke, voitteko aloittaa? Missä te olette? No siellä. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia puheenjohtaja herra varapuheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tulla yhteiseen kuulemiseenne. Tämä tulee erityisen hy- hyvään aikaan. Vesi, oikeus veteen ja jätehuoltoon on erityisen tärkeä. Olen tyytyväinen siksi, varsinkin että tämä on yhteinen kuuleminen teidän alivaliokuntanne ja teidän komitanne välillä. Mielestäni tämä on todella hyvä oikean valinta. Kuten tiedätte, historiaa tehtiin viimeisen puolen vuoden aikana mitä tulee oman mandaattiin, niin 28. heinäkuuta 2010 YK yleiskokous tunnusti oikeuden veteen ja jätevesihuoltoon ihmisoikeutena ja 30. syyskuuta ihmisoikeusneuvosto edelleen täsmensi, että tämä oikeus riittyy oikeuteen elämään ja näin ollen tunnustan, että se on olennainen osa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja lainsäädäntöä. Päätöslausuma, niin kuin tiedätte, hyväksyttiin yksi konsensuksella, joten mikään EU-jäsenvaltio ei ole tätä vastaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ja tulen jakamaan puheenvuoroni kahteen osaan. Ensinnä tarkastelen, mitä tarkoittaa oikeus veteen ja jätevesihuoltoon ja lyhyesti käyn läpi oikeuteen liittyvää lainsäädäntöä ja tartun joihinkin väärinkäsityksiin, joista jatkuvasti kuulen. Ja toiseksi tulen tarkastelemaan sitä, miten oikeus veteen ja viemäröintiin muuttaa kehityspolitiikkaa ja vaikutusta. Ensinnäkin niin oikeus veteen ja terveydenhuollon vaikka koskee kaikkiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että huolto on saatavissa, käytettävissä, kohtuuhintaista ja hyväksyttävää tasolta, tasolta mitä tulee laatuun ja turvallisuuteen. Tämä velvollisuus siis täytyy asteittain vahvistaa eri valtioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että valtioiden täytyy ryhtyä konkreettisiin kohdennettuihin toimiin, jotta voidaan varmistaa yleismaan tämän oikeuden toteutuminen. Jos toiminta on riittämätöntä, valtioiden täytyy kääntyä kansainvälisen yhteistyön ja avun puoleen. Ihmisoikeudet myös edellyttävät, kuten tiedätte, että näihin ponnisteluihin ryhdytään syrjimättömällä tavalla voidaan, pitää voida osallistua kunnolla, tarvitaan avoimuutta, tiedonsaantia ja tilivelvollisuusmekanismit täytyy olla käytössä, jotta voidaan tarttua kysymyksen, jos oikeuksia rikotaan. Niin kuin sanoin, monia väärinkäsityksiä on tästä oikeudesta ja mielestäni on tärkeää tarttua näihin heti alussa. Vaatiiko ihmisoikeus sitä, että vettä annetaan ilmaiseksi? No ei. Estääkö tämä sen, että yksityinen sektori osallistuu palveluiden antamiseen? Ei. Vaativatko ihmisoikeudet sitä, että kaikki kaikkialla saavat hanan käyttöönsä ja vedettävän vessan? Ei onko tarpeeksi vettä maailmassa, jotta voitaisiin toteuttaa oikeus veteen ja viemäröintien kaikkien kohdalla kyllä on. Kun, jos tunnustetaan se oikeus, että kaikilla on oikeus veteen ja vesihuoltoon nyt välittömästi, niin tähän vastaus on myös ei. Entä sitten, miten tämä kaikki näkyy kehitysyhteistyöpolitiikassa koskien vettä? jätevesihuoltoa, terveyttä. Tulen käyttämään esimerkkinä vuosituhat tavoitteita, jotka otitte esille puheenjohtaja, jotta kuvaisin, miten kehitysyhteistyöpolitiikka saattaisi muuttua eh, ihmisoikeuskysymysten keskittymisestä. Eh, no, tämä ei ole epämääräinen käsite vaan tätä kautta saadaan aikaan konkreettisia vaikutuksia. Niin kuin olen sanonut, ihmisoikeudet vaativat sitä, että vesi ja vesihuolto on saatavissa, kohtuuhintaista, turvallista ja niin edelleen. Kaikki näistä ulottuvuuksista on aivan yhtä tärkeää ja meidän pitää saada sen mukaan vesipolitiikka huoltoon. Olemassa oleva kehityspuitteet, joihin pyritään, sa- pyritään saavuttamaan vuosittain tavoitteita, niin ikävä kyllä tässä ei ole täysin otettu huomioon näitä aspekteja. 824 miljoonaa ihmistä, jotka eivät saa parannettua vesihuoltoa käytettäväkseen. Heitä pidetään usein ihmisinä, joilla ei ole juomavettä käytössä, mutta kuitenkin heitä on paljon enemmän. Kuinka paljon minä en tiedä, koska tätä ei voida mitata aivan globaalisti tai ei ole näin tehty. Kävin Egyptissä hiljattain ja vierailin kaupunkialueella, kävin erään ihmisen asunnossa ja avasin sitten hanan siellä. Vesihanaa pidetään parannettuna vedenlähteenä vuosituhat tavoitteeseen, joten se pyrkii varmistamaan sen, että Egypti on tällainen huippumaa, mitä tulee vesihuoltoon. Niin kuin se onkin. Ja avasin siis hanan ja vesi oli kuitenkin aivan mustaa, joka sieltä sitten hanasta tuli. Ja kun ajatellaan ihmisoikeuksia, niin tämä on siis hyväksyttävä. Tätä voidaan hyväksyä. Tämä on ihmisillä mahdollista hyväksyä. He eivät voi juoda tällaista vettä, mutta jollakin tavalla vuosituhat tavoitteet ja jotkut kehitys yhteistyöpolitiikat ovat neutraaleja, eivät ota huomioon näitä olosuhteita, joten tämä on käytännön panos, jonka ihmisoikeudet saisivat aikaan kehitysyhteistyöpolitiikassa, että voitaisiin tarkastella veden laatua. Toinen kysymys, joka on ehkä irrelevantti vuositavoitteiden kannalta, on hinta, kohtuuhintaisuus vedessä. Voi olla hana talossa, veden laatukin saattaa olla erinomaista, mutta ehkä sinulla ole varaa maksaa vedestä. Tämä, tällä ei ole mitään merkitystä vuositavoitteessa, koska jos on vesi, jota ei kuitenkaan voi ostaa, niin se kuitenkin osoittaa, että oma maa täyttää tavoitteet. Ihmisoikeuksien kannalta katsottuna tämä ei riitä. UNICEF ja WHO tekevät tärkeää työtä parantaakseen indikaattoreita, joita yhteisessä valvontaohjelmassa, jossa pyritään tarkkailemaan, missä määrin vuosituhat tavoitteet täyttyvät. He käyttävät ihmisoikeuksia, jotta voisivat kehittää uusia indikaattoreita ja näin mitata kehitystä. Ja myös kun tarkastellaan vuoden 15 jälkeistä skenaariota, minun mielestäni on se ratkaisevan tärkeää, että EU-jäsenvaltiot ja EU-toimielivät itse tukisivat UNICEF ja WHOta tässä työssä niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Johdonmukainen lähestymistapa on tarpeen, kansainväliseltä voidaan varmistaa, että mikään näistä aspekteista ei jää sivuun ja että EUn kehitysyhteistyöpolitiikkaa johtaa myös käsite oikeusveteen ja ymmärröintiin. Ihmisoikeuksissa vaaditaan sitä, että keskitytään kaikkein haavoittuvaisimpiin, niihin, jotka ovat suljettu pois, suljettu kehityksen ulkopuolella. Usein heitä on vaikea saavuttaa, mutta tämä ei ole mikään perustelu olla huomioimatta heitä päinvastoin. Osat tavoitteet ottavat huomioon vain ne, jotka eivät saa vettä käyttöön satiirikon fossiilta. Tämä on tavallaan valtava haaste jollekin Tämä on yksinkertainen tehtävä, kun ajatellaan se ihmisoikeuksien kannalta. Me ei voi lopettaa toimintaamme 50 prosenttiin. Esimerkiksi kävin Costa Ricassa maamissiolla. Sekin tulee täyttämään vuosta tavoitteet ja ihmiset siellä eivät kyllä ymmärtäneet, miksi minä arvostelin heitä ja hallitusta, jos he ovat taas aivan huippumaa MDGn suhteen. Ja mennyt sieltä, että heidän pitää kohdentaa erityisesti toimintaa köyhiin, haavoittuvaisiin, maahanmuuttajiin, pakolaisiin muissa maissa, esimerkiksi Bangladesissa ja niin edelleen tai slummiasukkaisiin. Tarvitaan ihmisoikeuksia kaikkialle ja niitä pitää voida toteuttaa ja tätä kautta joudumme ottamaan huomioon kaikkein haavoittuvaisemmat ja heidät, jotka on vaikea tavallaan saavuttaa eikä pidä keskittyä vain alhaalla roikkuviin hedelmiin tavallaan, ja näin maat voivat osoittaa, että heidän tuloksensa ovat hyviä. Joskus tämä voi olla varsin vaikeaa poliittisesti joissakin tilanteissa. Yhteistyö hallituksen kanssa voi vaarantua, jos pyritään vaikka parantamaan summiasukkaiden tilannetta. Ehkä hallitus vastustaa tällaista toimintaa ja käyttävässä tekosyytä, että nämä ovat laittomia asuntoja. Ja jos palvelut annetaan heille, niin silloin he saavat perusteettomia oikeuksia. Kuitenkin kaikilla on oikeus veteen ja jätevesihuoltoon. Ihmiset, jotka e- elävät slummeissa tai maaseutualueilla, köyhät, niin kuin mainitsin, heillä on tämä oikeus. Kaikilla on oikeus ja kaikkialla. Ihmisoikeudet vaativat myös sitä, että voidaan aktiivisesti osallistua toimintaan. Tämä tarkoittaa avoimuutta, tiedonsaantia, tässä on kyse myös tilan luomisesta kaikille ihmisille, jotta he voivat vaikuttaa politiikkoihin, jotka vaikuttavat heihin itsensä. Tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka elävät kaukana, ovat lukutaidottomia, esimerkiksi lapsia. Tämä voi tarkoittaa, joiden, joiden ehkä, joita on vaikeampi ottaa mukaan. Sen toinen tärkeä ihmisoikeusaspekti on tämä sitovuus. Valtiot ovat sitoutuneet tähän velvoitteeseen ja ne, ne joutuvat varmistamaan nämä ihmisoikeudet. Tämä ei ole vaihtoehtoista lisätoimintaa, vaan juuri sitovaa rikostoimintaa. Silloin kun rikkomuksia tapahtuu, ja niitähän tapahtuu kaikissa maissa, kaikkialla maailmassa, tilivelvollisuusmekanismit täytyy olla käytössä, jotta voidaan korjata uhrien tilannetta rikkomukselta. Lopuksi minulle kaikkein tärkein ulottuvuus ihmisoikeuksissa on se, miten se voi vahvistaa ihmisten asemaa. Vesi- ja jätevesihuolto eivät ole mitään hyvätekeväisyystoimia, joita hallitus voi antaa tai ottaa pois. Tämä kyseessä on ihmisoikeus, jonka ihmiset voivat vaatia. Valtiot ovat velvollisia, tilivelvollisia ihmisille tämänkin oikeuden suhteen. Silloin kun ihmiset tietävät, että heillä on kyseinen oikeus, niin koko dynamiikka muuttuu, kun he pitävät politiikkaa vastuullisena. Yksi henkilökohtaisen, mitä vaikuttaa ihmisten ihmisarvoon, koska he eivät enää ole pelkästään avunsaajia, vaan heillä on, he ovat oikeudenhaltijoita. Sitten haluaisin muistuttaa, kuinka ratkaisevan tärkeää on, että EU aktiivisesti pyrkii muokkaamaan 2015 jälkeistä kansainvälistä kehitystyöpolitiikkaa. On myös ratkaisevan tärkeää, että EU täysin ottaa ihmisoikeudet mukaan kehitystyöpolitiikkaan ja prioriteetteihin mukaan lukien AKT-vesikysymyksen, jonka otitte esille varapuheenjohtaja. EU voisi ja sen pitäisikin alkaa oikeudesta veteen ja jätevesihuoltoon. Ja se pitäisi käyttää tätä oikeusta, oikeutta edistääkseen parempaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa. tekeekö tämä sitten tätä kautta elämästä vaikeampaa? Kyllä, ikävä kyllä näin on, mutta edistys, jota olemme saaneet aikaan tähän mennessä, ei näytä ehkä kovinkaan mittavalta silloin, kun katsomme asiaa ihmisoikeuksien kannalta katsottuna. Mutta ihmisoikeuksien kautta saamme aikaan rehellisemmän kuvan kehityksestä, saamme paremman kuvan todellisuudesta ja näin pystymme laatimaan parempia strategioita muuttaaksemme todellisuutta. Tietenkin olen teidän käytettävissänne en vain tämän päivän keskustelussa, myös, mutta jatkossakin haluan tehdä työtä tässä tärkeässä kysymyksessä, kysymyksessä jotta varmistamme sen, että EU-politiikkaa johtaa oikeus veteen ja jätevesihuoltoon ja pyrimme varmistamaan, että EU saa myös tukea kansainvälisille toimilleen. Kiitoksia. Much for that very... Kiitoksia tästä kovin valaisevasta ja täsmällisesti, täsmällisestä asian esityksestä äh, sen suhteen, miten ihmisoikeudet ja äh, oikeus vedensaanti liittyvät toisen Ihmisarvo niiden osalta, jotka niiden ihmisten ihmisarvo, jotka ovat tässä ovat äh, syrjässä kuten pakolaiset, tämä vaatii sen tunnustamasta, että, että heillä, heidän ihmisarvonsa edellyttää sitä, että heillä on mahdollisuus saada ö, puhdasta vettä, joka on kuitenkin elämisen yksi perusedellytys. Ja minusta, minusta teidän esityksenne hyvä. Se oli kattava ja varsin globaali yleinen siinä ei otettu huomioon poliittisia eh, eroavaisuuksia. Se oli hyvin kattava esitys. Ennen kuin avaan yleiskeskustelun, pyytäisin toista asiantuntijamme puhumaan, joka on Rova Daniel Morley, joka on Freshpool Action Networkin pääsihteeri Lontoosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtajat, että sain kutsun tähän tilaisuuteen. Freshwater Action Network on, ollut mukaan tiettyä materiaalia. Me teemme työtä Latinalaisessa tuotamisen ja tuemme paikallisyhteisöjä, ja olemme mukana päätöksenteossa vesi- ja viemärointikysymyksissä. Kun tunnustetaan tämä oike- ihmisoikeutena, oli meille varsinainen poliittinen läpimurto. Se osoittaa, että hallitukset ovat sitoutuneet asiaan ja me olemme kampanjoineet tämän puolesta jo yli vuosikymmenen. 160 maassa hallitukset eivät enää voi evätä juridista velvoitettaan tarjota vettä ja jätevesihuoltoa miljard, miljardeille ihmisille, joilla ei ole ollut turvallista vettä käytössään. tai jätevesihuoltoa. Me haluaisimme edelleen vahvistaa näitä oikeuksia kansainvälisellä tasolla 2011 ja me toivomme voivamme nähdä enemmän maita kaikilta maailman alueilta, jotka tukevat näitä oikeuksia, voitaisiin estää ja uudet blokeraukset. Ja nyt meidän pitää ottaa huomioon lähestymistapoja ja meidän pitää ottaa huomioon nämä yleisemmät taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurioikeudet Pitää lisätä tietoisuutta, parantaa valmiutta yhteisötasolla ja niin edelleen. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää jätevesihuoltoon, oikeus- ja jätevesihuoltoon. Se on kaikkein laiminlyödyin vuosituhat ja kuitenkin se on yksi suurimmista sairauksen aiheuttajista globaalisti. Se on kuitenkin vasta alhainen Oma maani, Iso-Britannia, ei äänesti tyhjää ihmisoikeusneuvoston päätöslausunnossa ja me kampanjoimme kuitenkin tämän puolesta omassa maassamme, että maa tämän allekirjoittaisi. Tästä syystä me tuemme vettä ja jätevesihuoltoa kaikille to- toimintasuunnitelmaa. Viittasin tähän aikaisemmin. Which includes annual Tämä kat- vastaa YK vuosittaisen GLAS-raportin ja korkean tason kokouset, kokousta asiasta vuosittain. GLAS-raportti on kuitenkin osoittanut, että ei ole kunnolla priorisoitu rahoitusvirtoja niille, jotka eniten tarvitsevat. Kolmalla prosentilla virallinen kehitysapu veden suhteen on vähentynyt vuosikymmenen aikana ja se apu, joka menee tähän niin vain puolet, alle puolet menee köyhimpiin maiden. Glass-raportti on osoittanut, että suurin osa maista mukaan lukien Euroopan komissio, niillä ei ole minkäänlaisia kriteerejä kohdentaa tätä apua kaikkein köyhimpiin. Lisäksi kansallishallitukset itse eivät ole vielä kehittäneet minkäänlaisia perusteluita, kriteerejä sille, miten kansallisesta budjetista jaetaan rahoja tai investoidaan vesi- ja jätevesihuoltoon joten ei oteta huomioon kaikkein kipeimmin tätä tarvitsemaan. Tähän asiaan pitää kiireesti tarttua. Strategiat sille, että voidaan toteuttaa oikeus veteen ja viemäröintiin, pitäisi nähdä myös hyvän vesihuollon yhteydessä ja ympäristökysymysten yhteydessä mukaan lukien ratkaisevan ilmastonmuutoskysymyksen, kun kas- maailmassa kasvaa veden vähäisyys, tätä ei, ole kun- tätä ei voida aliarvioida. Sitten kun ajatellaan veden käyttäjien jotka ovat riippuvaisia puhtaasta vedestä perustahopäätä ajatellen. Siksi on erittäin tärkeää, että vesivaroja hallinnoidaan niin, että kaikki osapuolet voivat osallistua tietyllä alueella ja oikeus turvalliseen juomaveteistä pitää puolustaa aina. Hämmästyttävää kyllä ilmastonmuutoksessa ei ole vielä kunnolla otettu huomioon vesikysymyksiä. Ja tästä syystä FAN osallistuu vesi- ja ilmastokoalitioon. Siellä teemme työtä muiden asianosaisten kanssa tukien hallituksia. Ilmastonmuutos yleissopimuksen yhteydestä voimme saada aikaan poliittista dialogia vesi- ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä, jotta voidaan vähentää haavoittuvuutta ja parantaa vastustuskykyä ilmastonmuutoksen yhteydessä meistä. Oikeus veteen ja vesihuoltoon pitäisi ottaa mukaan tähän suunnitelmaan ja kun rahoitetaan sopeutusohjelmia. leventämistoimien lisäksi, jotka myös vaikuttavat vesikysymykseen ilmastonmuutoskysymyksessä aktiivissa me toivomme, että EU-stakin tulee johtaa tälläkin alueella. Me haluamme, että ihmisten oikeutta veteen suojellaan enemmän, suuremmassa määrässä ma- maailmaa. Me kampanjamme, milloin voimme tämän puolesta. Me me olemme kooneet yhteen kansallista lainsäädäntöä ja analysoimme vesi- ja jätevesihuollon osalta kansallista lainsäädännöltä ja koulutamme myös kouluttajia ympäri maailmaa jäsenemme lisäävät ihmisten tietoisuutta heidän oikeuksistaan veteen ja jätevesihuoltoon. Pyritään antamaan tarvittavia taitoja paikallistasolle, että ihmiset voivat myös vaatia näitä oikeuksia. Nepalissa kansalaisjärjestöt siellä ovat aktiivisesti toimineet yhteisössä vuodesta 2008, silloin kun siellä oli tätä mellakointia, kapinointia ja varsin onnistunut on kehitetty mediakampanja ja tehty yhteistyötä lainsäätäjien kanssa ja lopultakin saatiin aikaan oikeus veteen ja jätevesihuoltoon mukaan uuteen Nepalin perustuslakiin. 2010 se oli suuri menestys. Me edelleenkin teemme yhteistyötä kumppanimme kanssa siellä, jotta tämä lainsäädäntö näkyy konkreettisesti paikan päällä. Teemme työtä myös Keski-Amerikassa. Kansalaisjärjestöt siellä ovat kampanjana, että sen puolesta tunnustettaisiin oikeus veteen ja sen jätevesihuoltoon. Näin on ollut jo vuosien ajan. Joitakin takaiskuja on tullut. Costa Rica ja Guatemala vieläkin pyrkivät tätä tavoitetta tavo- pyrkiä tähän tavoitteeseen. 2007 Nigaruassa tunnustettiin oikeus veteen kansallisessa vesilainsäädännössä. Ja jäsenemme tekevät työtä erityisesti kunnallisten vesijärjestöjen kanssa. Haluaisin korostaa näiden järjestöjen merkitystä. Niitä on nyt 25 000 suurin piirtein Keski-Amerikassa. Ne hoitavat vesiasioita 14 miljoonan ihmisen kohdalla. Hallitu, hallitukset sääntelevät niitä ja ne ovat tunnusteilmiä ja ne ovat ja ne myös valitaan suoraan yhteisöissä ja ne hankkivat vettä paikasta lähteestä. Mutta koska monet käyttäjät ovat varsin köyhiä, niin tariffit ovat alle operatiivisten kustannusten. Mm, miten sitten kansalaisuuden voi tässä vaikuttaa, saada aikaan muutoksia? Me pyrimme tekemään työtä näiden alueellisten järjestöjen kanssa, ja tämä pitäisi antaa enempää, enemmän liikkumavaraa kunnille, kun ne neuvottelut viranomaisten ja muiden voimakkaampien tahojen kanssa, jotka ehkä uhkaavat heidän juomavettään saastella niin edelleen. EUlla jatkossakin rooli tukea maita, jotka pyrkivät pikkuhiljaa toteuttamaan oikeuden veteen ihmisoikeutena ja yhteiset taistelevat tavallaan oikeudensa puolesta. Intiassa esimerkiksi jossa ei ole kansallisesti tunnustettu oikeutta veteen ja jätevesihuoltoon, vaikka sitä kuitenkin siihen viitataan mm, peruslaissa, niin kuitenkin Andhra Pradeshissa on perustettu tällaisia ihmisten komiteoita sadassa mm, maaseutukylässä. Annetaan ihmisille tietoja heidän oikeuksistaan vesi- ja vesihuollosta ja koulutetaan myös ihmisiä, jotka he tuntevat paremmin oikeudessa tietoon lainsäädännön pyritään ottamaan selvää, minkälaisia suunnitelmia ja budjetteja on vesipalveluiden osalta olemassa. Yhteisöt ovat saaneet tukea, ne ovat ryhtyneet sosiaaliseen tilintarkastukseen, voivat kerätä todisteita siitä, mitä, miten on toimittu ja miten on toimittu näiden suunnitelmien vastaan tulokset on pantu, kirjattu ylös ja ne on sitten esitetty paikallishallinnolle ja politiikoille. Sitten kun kaikki faktat ovat selvillä, vastaukset ovat olleet varsin hyviä hallinnon taholta tähän mennessä ja muutoin nämä syrjäytyneet yhteiset, yhteiset ovat voineet painostaa enemmän ja näin tilanne on parantunut veden ja sanitaation osalta. Näitä kysymyksiä näkyy nyt paikallisissa poliittisissa kampanjoissa ja mielestäni tämä osoittaa hyvin että jos lähdetään oikeuksista liikkeelle, niin näistä tästä prosessista tulee jopa tärkeämpi kuin lopputuloksista. Ihmisten oma valta tavallaan lisääntyy. Ja haluaisin vielä tarttua siihen, että vesilaitoksia usein arvostellaan siitä, että ne eivät pysty antamaan riittäviä palveluita köyhille ihmisille slummialueilla kaupungeissa. Usein Tämä johtuu siitä, että ei ole tunnustettu heidän oikeuksiaan uudistusprosessien yhteydessä. Voidaan kuitenkin antaa palveluita köyhille ihmisille. Tästä on paljon esimerkkejä ympäri maailmaa. Ja vesilaitokset voivat parantaa palveluitaan, jos kunnolla arvioivat kaikkien käyttäjien tarpeita ja antaa suosituimuusaseman tietylle taholle pyrkiä ottamaan huomioon syrjäiset alueet ja sopeuttamaan hintojaan ja keskittävät toimintansa kaikkein syrjäytyneimpiin ihmisiin. Maissa, joissa jatkuvasti rikotaan ihmisoikeuksia vastaan säännönmukaisesti, jossa ihmisillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia haastaa valtasuhteita tai peräänkuuluttaa oikeuksiaan veteen, niin silloin käännymme EUn puolen, jotta se edelleenkin korostaisi sitoumustaan noudattaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja lisätä myös uusia tietoisuutta uusista oikeuksista, kuten oikeudesta veteen kansainvälisessä yhteydessä. Tietenkin EUlla on aivan erityinen rooli yhteistyökumppanina ei vain siksi, että se keskittyy viralliseen, virallista kehitysapua kaikkein kipeimmin tarvitsevan alueisiin ja tukee näitä alueita, jotta ihmiset voivat toteuttaa oikeutensa veteen ja jätevesihuoltoon. Ja jotta myös maiden hallitukset pikkuhiljaa ymmärtävät omat velvoitteensa ihmisiä kohtaan. Tämä vesikysymys pitäisi ottaa jatkuvasti huomioon kaikessa kehitysyhteistyöpolitiikassa, myös ilmastopolitiikassa. Tässä kuljetaan kohti hyvinvointia, ihmisten sanomisvallan lisääntymistä ja voimme toimia tehokkaasti tämän asioiden puolesta. Kiitokset, että sain kutsun tähän kuulemiseen. Toivottavasti pystyn antamaan teille jotakin uutta tietoa ja herättämään ajatuksia. Very much. Kiitoksia kovasti tästä äh, täsmällisestä esityksestä. Siinä oli faktoja veden käytöstä, jotka ovat tarpeen äh, jotta meidän keskustelumme varten ennen kuin avaan Äh, sitten äh, tämän yleiskeskustelun haluaisinkin äh, komissioltakin kuuluu muutaman sanan, mutta haluan sitä ihan pohjaksi muutaman asian. 80 miljoonaa ihmistä ja enemmänkin, jotka kaipaavat 80 miljoonaa jää vaille, vaille puhdasta vettä. Ja nyt kun biopolttoaineita tulee mukaan, yksi litra biopolttoaineita vaatii 4000 litraa puhdasta vettä jotta voitaisiin litra biopolttoainetta. Puhtaan veden tarve lisääntyy 68 miljoonaa kuutiota vuodessa. Miten sen lisäksi, että ihmiset saisivat mahdollisuuden saada vettä, millä tavalla voimme aloittaa veden säilyttämisen ohjelma? Nimittäin ellei vettä säilytä tai varastoida, siis puhdasta vettä, myös Belgiassa – jossa me nyt istumme tänään. 80 prosenttia Belgian vedestä menee teollisuuteen ja 20 prosenttia ihmisille. Ja teollis- teollisissa maissa käytetään 70 prosenttia teollisuudessa ja 30 prosenttia kansalle. Ja tämä suhdeluku on pienempi muissa maissa. Mitä me teemme, jotta, jotta puhdasta vettä on jatkuvasti käytettävissä? Jos jatketaan tähän tyyliin, niin voidaan puhua vaikka kuinka paljon ihmisoikeuksista mutta vettä ei vaan kohta riitä jaeltavaksi. Siksi meidän täytyisi myös selvittää, millä tavalla me voimme säilyttää ja varastoida vettä, eikä pelkästään sitä, että saadaan vettä saataville. Komissio. Haluaako komissio lausua jotain? Hmm? Oh, the External Action Service, okay. Aha, se on palvelu. Thank you, Mr. Kiitoksia, Redeva. Kiitoksia kovasti siitä, että voimme osallistua tämän tärkeän asian käsittelyyn tässä ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksessa. Halusin vain vahvistaa, että EU on perinteisesti sitoutunut siihen, että kaikki ihmisoikeus, taloudelliset, kulttuuri- ja poliittiset oikeudet toteutuvat. Sehän on kaikkien tiedossa edelleenkin talouden osalta sosiaali-, talous- ja kulttuurioikeuksien osalta kritiikkiä on usein esitetty EUn suuntaan, että täällä ei riittävästi vastata huutoon. Ja tällainen, jonka Robert de Albuquerque esitti, mutta Robert Morley esittävät meille, on tämä asia, ja miten tärkeää on käsitellä ihmisoikeuksien kannalta tällaisia asioita kuin oikeutta puhtaaseen veteen ja vesi, jätevesihuoltoon ja elintarvikkeiden kanssa. Tämä asia esitettiin hyvin tyylikkäästi ja se todellakin on tärkeää EUn kannalta, että lisätään tietoisuutta ja sen tietoa ja myös kapasiteettia ja mahdollisuuksia käsitellä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurioikeuksia, koska nehän ovat tärkeitä muutenkin, mutta tämä koskee myös sitä, että nämä oleellisesti liittyvät myös kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin. Tässä toistaisin ne hyvät viestit, joita olemme saaneet kuulla Katrin Albukerkeltä siitä, mikä on ihmisoikeusnäkökulman lisäarvo vesiasioissa, kun vaaditaan tai pidetään kiinni siitä, että meillä täytyy olla oikeus saada tietoa, meillä täytyy olla kokoontumisvapaus, meillä täytyy voida osallistua me, meidän täytyy turvata syrjimättömyys. Ne ovat kaikki sellaisia elementtejä, jotka osoittavat, että emme voi noin keinotekoisesti lähteä puhumaan ihmisoikeuksista. Oli sitten poliittisia tai sosiaalisia tai taloudellisia oikeuksia. Nämä ovat sellaisia ajatuksia, joita EU on viemässä eteenpäin. Täytyy sanoa, että viimeisen 12 kuukauden aikana tällaisten henkilöiden karisman ansioista, kuten Katarina tapa Albu Kerke, ja YK on erityisraportoijan ansiosta, mutta myös monien yksiköiden ansiosta, niin esimerkiksi Euroopan komissiossa, kuten myös ympäristöpääosastossa ja DEFCO-pääosastossa, tällaisella porukalla ollaan viimeisen vuoden aikana yritetty päästä eteenpäin näissä asioissa. Ja tästä ehkä ihan muutama virstanpylväs on syytä mainita. Nimittäin ensimmäistä kertaa EUn esitti Ashtonin suulla lausuman EUn nimissä EUn ja EUn 22. maaliskuuta pidettystä ensimmäisestä vesipäivästä viime vuonna. Ja tämä oli tärkeä virstapylväs ja tähän, tässä yhteydessä olimme myös yhteydessä muun muassa Orva Katarina Albuquerqueen ja muihinkin yksiköihin, EUnkin toimielimiten piirissä, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta ja toimintaa näissä kysymyksissä. Seikka, että neuvoston työryhmä ihmisoikeusasioissa on kiinnitetty erityistä huomiota veden saatavuuteen eh, ja elintarvikehuollon yhteydessä viime vuosina. Se on järjestänyt uusia useitakin kokouksia ja kuulemistilaisuuksia asiasta. Myös se seikka, että EU on ollut eturintamassa neuvotellaksaan eh, eh, tässä vuosituhannen kehitystavoite huippukokouksessa – jossa pyrittiin luomaan yhteys vuosituhannen kehitystavoitteen ja YK-toiminnan välillä. Totta kai tätä työtä jatketaan ja tästä, tästä ansio kuuluu tietenkin toimielinten väliselle yhteistyölle ja ne oikean asiantuntijoiden toiminnalle. Ja me jatkamme tietenkin koulutustoimintaa. Meillä oli äskettäin ensimmäinen EUn henkilökunnan koulutustilaisuus eri toimielimistä, jossa käsiteltiin taloudellisia ja sosiaalioikeuksia, jotka liittyvät erityisesti ihmisoikeuksien eh, veden saatavuuden osalta nimenomaan Palestiinassa. Tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla eh, monitahoinen tämä ihmisoikeusnäkökulma on. Ja myös kehityksen saralla olemme selvittäneet EUn edustustojen välityksellä monissa maissa, että tässä on Sii olemme selvittäneet, miten siellä näissä eri maissa yritetään integroida perusihmisoikeusperiaatteet, kuten niin, syrjimättömyys kaikkeen työhön ja oikeuteen saada vettä. Me keräämme kaikkia tätä palautetta tällä hetkellä. Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä ja YK on erityisasiantuntijan kanssa. Yritämme oppia teiltä ja me haluamme myös jatkaa tätä työtä komission tasolla, jotta saisimme vietyä eteenpäin tätä oikeutta veteen ja jätevesihuoltoon. Ja myös tämä monenkeskinen foorumi, jossa myös Rova Mooli oli mukana. On tärkeää, että muistaa myös jätevesihuolto tässä oikea, paketissa, joka koskee oikeutta veteen. Tätä täytyy myös selvittää, erityisesti näille monikeskisillä foorumilla. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Onko joku muu komissiosta, joka haluaa lausua jotakin? Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. DEFCON, siis uh, kehitysyhteistyö yksikön puolesta haluaisin vain, vain täydentää kollegaani me olemme jatkuvassa dialogissa riippumattomien asiantuntijoiden kanssa, jossa me selvitämme sitä, miten me voimme laajentaa työtämme, jos tarkastellaan vesipolitiikkaa ja veden, jätevesihuoltopolitiikkaa. Siihen kuuluu paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuskriteereihin. Työ, jota me teemme, kohdentamalla vuosituhannen kehitystavoitteita menee tähän suuntaan. Me olemme, niin kuin kollegani sanoi, me olemme vuoropuhelussa sen selvittämiseksi, miten tämän tyyppinen toiminta voi laajentaa tekemäämme työtä, jos, johon me, äh, jota me teemme kumppanimaidemme kanssa Afrikassa ja muualla. Kuten tiedätte, pääosa työtämme perustuu äh, vuoropuheluun kumppanimaiden kanssa ja haluankin lisätä siihen, mitä sanoitte puheenjohtaja. Meillä on tiettyjä välineitä, niin kuin, niin kuin te totesittekin, mutta pääosa työtämme vesi- ja jätevesihuoltoasioissa asiassa, liittyy tällaisiin kansallisiin integratiivisiin ohjelmiin. Ja tämä, tässä käydään vuoropuhelua niiden maiden, maiden kanssa, jotka jossa puhutaan näiden maiden prioriteettistrategioista. Tässä yhteydessä meidän täytyy myös selvittää se, miten ihmisoikeusulottuvuus voidaan saada parantamaan tätä työtä, jota me nyt teemme, ja millä tavalla saadaan useampia maita selvittämään tätä vettä ja jätevesihuoltojärjestelmää. On hyvä, että tätä vuoropuhelua käydään eri tahoilla ja tasoilla näiden kumppaneiden kanssa. Mutta olen vakuuttunut, henkilökohtaisesti siitä, että ihmisoikeusulottuvuus todellakin helpottaa eteenpäin menoa. Ja vastauksena, tai oikeastaan vast, jatkaisin siitä, mitä Rova Mooli sanoi, meillä on myös kehyksiä, jossa vuoropuhelu eri kumppaneiden kanssa on antaa lisää potkua meidän työllemme. Meillä on vuonna 2002 käynnistettiin aloite, jossa komissio, ja jäsenvaltiot – ja kansalaisyhteiskunnan kumppanit ja myös yksityinen sektori kokoontuvat ja ovat yhteydessä luodakseen kumppanuuksia afrikkalaisten kumppaneiden kanssa ja mu- kumppaneiden kanssa muilla alueilla. Tässä kehyksessä me voimme hyötyä siitä, että kansalaisyhteiskunta vie näitä asioita eteenpäin, jolloin päästään keskustelussa eturintamaan näiden kumppanimaiden kanssa. Ja sitten lopuksi tämäkin liittyy siihen, mitä Rova Mooli sanoi, on tämä, ja tämä liittyy siihen, mikä on se yhteys ilmastonmuutokseen ja tuotantosektoriin. Mehän puhumme paljon vedestä ja jätevesi huoltojärjestelmästä, mutta meidän täytyy tarkastella vettä osana kasvun luomista. Ja tämä on työ, jota komissio vie eteenpäin osana kehitystyötään. Ja me näemme, että vedellä on tärkeä rooli tässä yhteydessä, joka myötä vaikuttaa kestävän kehityksen eteenpäin viemistä. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ennen kuin avaan yleiskeskustelun, niin kollegoit, tässä tuli mieleen kuullessani äh, komission puheenvuoroja. Jos meillä on vesilinkki on luotu nyt, meillä on 700, euroa, 700 miljoonaa euroa ihmisoikeus- ja demokratiaohjelmissa komission tasolla. Ajatteko että käyttää tätä rahaa myös veteen? I believe you, you are referring... Äh, Viitannette Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineeseen totta kai eri tavoitteiden ja projektien myötä, joita, jossa puhutaan oikeudesta veteen, on useitakin tällaisia, erityisesti sellaisia projekteja, jotka koskevat ihmisoikeusaktivisteja tietyillä sektoreilla, jotka ovat, toimivat aika uhanalaisilla alueilla, kuten Keski-Amerikassa. On tärkeää, että tässä uudessa Äh, tässä uudessa strategiassa 2011-2013 me vahvistamme sitä, että äh, vahvistamme näitä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurioikeuksia yhtenä osana tätä toimintaa niin, että kansalaisyhteiskunnan huomio kiinnittyy äh, tähän, että saadaan enemmän projekteja tällekin sektorille tulevina vuosina. Kiitoksia. Herra Martinez. Gracias, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella kahta asiantuntijaa, jotka pitivät esityksen. Kuulimme tässä paljon sellaista tietoa ja suuntauksia, jotka auttavat meitä nyt paremmin kantamaan vastuuta ja tekemään työtämme. En tässä nyt tunne olevani mitenkään kehitys asevaliokunnan äh, jäsen tai saatikka mm, varapuhemies parlamentissa, vaan olen oikeastaan koordinaattorin roolissa ryhmästäni. Meidän vastuullamme on kehitysrahaston varojen käyttö. Kyseessä ei ole 700 miljoonaa, vaan tuolla miljardeja euroa. Ja meidän täytyy katsoa, mihin näitä varoja käytetään. Ja meidän täytyy myös valvoa, että niitä käytetään siihen, mitä, mihin parlamentti on niitä toivonut käytettävän. Tämä on siis myös meidän vastuullamme. Ja se, mitä Albuquerque sanoi, on, tunnemme hänet jo jonkin aikaa. Hän on portugalilaisystävämme. On yksi asia, joka vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta hänen puheessaan, koska se on samansuuntainen asia kuin se, mitä me olemme jo pitkään tehnyt, eli se, että vesi Oikeus veteen ja viemäröintiin on ihmisoikeus, että tämä todella tunnustettaisiin. Tämä toisi mukanaan lisäarvoa. Ja tämän sanottua, niin olen kuitenkin hieman hämilläni, koska kun näin on todettu, niin mikä sitten on julkisten tahojen mahdollisuus toimia tässä esimerkiksi välittömästi? No heillä ei tällaista mahdollisuutta ole. Pystyvätkö he tapaamaan, takaamaan ilmaisuuden? Eivät. Eli emme voi sanoa, että vesi olisi ainoastaan oikeus niille, jotka pystyvät siitä maksamaan. Ihmisoikeudet verrattuna muihin oikeuksiin ovat sellaisia oikeuksia, jotka todella ovat kaikkien ihmisten oikeuksia, olipa hänen taloudellinen tilanteensa mikä tahansa, tai olipa hän missä tahansa, tai asuipa hän missä tahansa. Eli oli hienoa, että Albuquerque puhui juuri tästä asiasta. Ja se, että näitä asioita todella pidettäisiin ihmisoikeuksina, ei kulttuurisina tai sosiaalisina oikeuksina, tuo mukanaan tiettyä vastuuta julkisvallan käyttäjille niin, että näitä asioita täytyy todella toteuttaa ilman poikkeuksia, vaikka vaikeuksia käytännössä voikin tulla vastaan. Kiitoksia vielä kerran ja onnittelut asiantuntijoille näistä hienoista puheenvuoroista. He todella toivat paljon uutta tietoa. Kiitos myös puheenjohtajille. Uh, thank you, Mr. Martinez. Mr. herra Martinez. Herra Prodi. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia Albuquerque ja Morley heidän puheenvuoroistaan. Ne olivat äärimmäisen tärkeitä. Haluaisin palata erityisesti siihen, mitä Morley totesi. Hän aivan oikein yhdisti oikeuden veteen ja veden käsittelyn, jäteveden käsittelyn, ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen. Mielestäni on välttämätöntä jopa tavallaan yleistää asioita, koska uskon, että tässä parlamentissa on jo otettu asian kantaa tämän suuntaisesti, eli että oikeudet yleistettäisiin, yleis, tehtäisiin yleiseksi todella kaikille. Kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus resursseihin, raaka-aineisiin ja vesiin. Vesi on yksi tärkeimmistä tällaisista aineista. Ja tämä yleistys voitaisiin yhdistää myös vesitarjontaan ja ilmaston lämpenemisen muutoskysymyksiin. Tarkoitan tällä nyt seuraavaa. Päästökeskiarvo maailmassa on tällä hetkellä 5 tonnia hiilidioksidia per henkilö per vuosi. ja meidän täytyisi päästä vähintään yhteen tonniin per henkilö per vuosi, jos haluamme todella pitää kahdessa asteessa eh, ilmaston lämpenemisen. Mutta jos näin siis on, tämä tarkoittaa sitä, että yksi tonni per henkilö per vuosi olisi siis eh, kestävä taso. Ja silloin jokaisen pitäisi saada oikeus veteen ja viemäröintiin ja tällaisen tuhannen, yhden, yhden tonnin päästöoikeuteen. Afrikassa tämä määrä on 0,2 tonnia per henkilö per vuosi. Ja jos tämä tavallaan tuotaisiin markkinoille, niin silloin Afrikka voisi tällä tavalla saada tämän mekanismin kautta 15 miljardia euroa, jota se voisi sitten käyttää näihin toimiin, joilla se voi mukautua ilmastonmuutokseen ja taistella esimerkiksi aavikoitumista vastaan ja myös mm, käsitellä vesikysymyksiä. Eli on kymmeniä miljoonia ihmisiä joka vuosi jotka joutuvat lähtemään omilta asuinalueiltaan ilmastopakolaisina. Meidän täytyy todella puuttua tähän kaikkeen, koska tällä tavoin ensinnäkin voimme löytää poliittista tahtoa, jolla puuttua näihin ongelmiin ja mahdollisesti myös tarvittavat resurssit. Eli yhdessä veden, ja tämän veteen pääsy oikeuden ja sen, että on oikeus jätevesi huoltoon. Jos todella yleistämme nämä oikeudet, niin silloin voimme entistä vapaammin käsitellä näitä kysymyksiä. Mr. Prodi makes a very... Prodi esitti hyvin kiinnostavan kysymyksen näistä arvoista ja mahdollisuuksista ja niiden suhteesta. Meidän on tarkoitus vähentää hiilin kulutusta neljällä tonnilla ja Afrikan kaltaiset alueet ovat kovinkin kaukana tästä, mutta tällaisen tavoitteeseen pääseminen on sama, koska biopolttoaineita se vesi, jota me kulutamme, se siitä tulee hiipuva luonnonvara. Meidän täytyy saada lisää selvityksiä ja tietoja näistä. Seuraavaksi herra Kela. I have a question to Ms. Minulla on kysymys Ruva Moolille, tai kuka sitten haluakin vastata siihen. Kysymykseni onkin, että sanoitte aikaisemmin, että EU ei pärjää ko- kovin hyvin silloin, kun puhutaan siitä, että, että kun keskitytään äh, haavoittuviin ryhmiin. Haluankin kysyä teiltä tai joltakulta muuta, mitä teidän mielestänne EUn pitäisi tehdä tämän suhteen, mitä me voimme parlamentissa tehdä, mitä komissio voi tehdä tämän eteen tai mitä neuvosto voi tehdä. Minkälaisia äh, toimia pitäisi käynnistyä, jotta tämä tasapaino saavutettaisiin? Kiitos. You want to... Uh, haluatteko vastata kysymyksiin saman tien? Vai haluatteko te odottaa vastausta? Herra Görjössä vai jotain? Merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluan yhtyä niihin, jotka ovat jo kiittäneet puhujia, jotka ovat aloittaneet tämän keskustelun varsin hienolla tavalla. Ja haluaisin olla tämän kysymykseen, miten voidaan kodifioida oikeutta, jota ei ole vielä olemassa. Tämä on varmaankin tässä ratkaisevan tärkeä kysymys. Ensimmäisen sukupolven ihmisoikeudet on jo kodifioitu. Jos niitä vastaan rikotaan, voidaan tehdä kanne asiasta, vaikka se ei aina ole ihan helppoa. Tämä näkyy viimekin viikolla, kun keskusteltiin erittäin ajankohtaisesta asiasta. Mutta, ihmisoikeu- mutta tämän uuden sukupolven ihmisoikeuksien kohdalla tämä onkin vaikeampaa. Miten voidaan ylittää tavallaan tämä pelkkä akateeminen taso? Tietää, että se, jolla ei ole oikeutta veteen, on käytännössä tuomittu. Miten voitaisiin siis vahvistaa nämä oikeudet siis toisten oikeudet, toisten velvoitteet, miten nämä oikeudet ja velvoitteet voidaan kodifioida, miten ne pitää määritellä. E- Konkreettinen esimerkki vaikka, jos ei ole minkäänlaista kansainvälistä sääntelyä, paitsi nämä jotkut tekstit, jotka on laadittu varsin hyvin tietysti, niin miten ratkaisee vaikka seuraavallisen ongelman, jos vaikka kuten lähi on virta, joka kulkee useiden maiden kautta, antaa kastella niitä tavallaan, ja jos joku maa sitten rakentaa padon, katkaisee veden C- ja B-mailta, jotka ovat alavirta alueella. Se maa, joka haluaa tämän padon rakentaa, onko hänellä velvollisuus ensin laatia vaikutusarviointi hankkeesta, mitä tästä syntyisi tuloksena niille maille, jotka ovat alavirran alueella. Jos tätä asiaa ei selvitetä, niin ei tässä asiassa oikein voi edetä. EUn intressinä keskustelussa on, että me olemme jo tehneet tämän tyyppisiä mullistuksia luonnossa ja olemme joutuneet tekemään vaikutusarviointeja. Tämä voisi olla mielestäni esimerkki ja innoittaja muille. Odotteltaessa me voimme vain protestoida, tuomita, mutta mielestäni men, pitäisi kyllä pystyä menemään hiukan pidemmälle. Eikö olisi ehkä hyödyllistä stigmatisoida tavallaan niitä maita, jotka eivät vähät välittävät velvoitteista, vaikkakaan näitä oikeuksia vielä ei ole kunnolla kodifioitu. Voitaisinko laatia vaikka luettelo niistä maista, jotka käyttäytyvät sellaisella tavalla, että saman alueen muut maat kärsivät tämän yhden maan virheistä, puutteista. Jos halutaan näissä edetä, niin mielestäni niin pitää tavallaan merkitä, häpeä merkitä nämä väärinkäyttäytyvät maat. Tämä on mielestäni meille velvollisuus. Meidän pitää osoittaa sormella niitä maita, jotka vähät välittävät muista. Luonnollisesti tähän liittyy toinenkin lisäarvo, jonka EU voi saada aikaan Mielestäni, mielestäni se, että alueellistetaan politiikkoja, siitä tulee myös aivan välttämätöntä. Aitaan vaikka Läntisen Afrikan aluetta. Meillä on yhteistyötä siellä. Yhteistyötä Läntisen Afrikan talousliiton kanssa sitten on CDAO-yhteistyötä tässäkin. EUn lisäarvo olisi erityisesti siinä, että se pystyy tarttumaan ongelmiin sellaisessa mittakaavassa, joka ylittää puhtaasti kansallisen tason. Emmekö me ole se poliittinen taho, joka parhaiten pystyy määrittelemään tällaista alueellista yhteistyötä. Ja kun ajatellaan kehitysyhteistyöpolitiikkojen johdonmukaisuutta, niin EUnhan pitäisi pystyä näyttämään hyvää esimerkkiä toimia itse täysin muistettomasti näissä kysymyksissä, koska meillä on kuitenkin käytössämme kaikki välineet, joita tarvitaan, jotta voidaan löytää edes ratkaisun alku näihin ongelmiin. Kiitos. Uh, Charles, Charles otti hyvin kiinnostavan uh, ajatuksen esiin. Oikeastaan tämä kuulemistilaisuus nostattaa enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Ja mutta mitä Charles sanoi, voisi johtaa siihen, että EU tekisi samantyyppisen niin kuin Nipasin kohdalla. Samantyyppisiä ra- rakenteita, että alueellistetaan ja helpo- autetaan kumppanimaita saamaan vedenjakelu ja verkostot kuntoon ja että oikeus veteen toteutuu. Kun kuuntelin vuonna 2004 Kofi Anna, niin hän ennusti, että, että tulevat sodat maailmassa eivät koske ideologioita, vaan, vaan ne tulevat olemaan vesisotia – Ja et, niin kuin esimerkiksi Scholzin mainitsema padon rakentaminen on, on tyypillinen esimerkki, että Bird haluaa sanoa jotakin. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Si vous voulez bien. Niin puhun ranskaa, jos sopii. No, tällainen pieni esimerkki, ja sitten kyllä olin Kinsasassa joulukuun alussa. Ja se oli kyllä varsin mielenkiintoista. puhui muun muassa vesikysymyksistä, köyhän korttelon sukainen kanssa, kun sanovat meille, että jos me haluamme saada käyttöömme vettä joka päivä, laadukasta vettä, niin silloin meidän täytyy pyytää vesiputki tuonne rikkaiden korttelin päin, koska näin voimme olla varma, että heti sun oikeuksia toimituksessa, niin se korjataan kyllä samana päivänä. Ei sen vesiputken ei pidä palvella meidän korttelemme pelkästään, vaan pitää ottaa mukaan nämä rikkaat korttelit. Tämä on tällainen käytännönläheinen esimerkki köyhiltä, jotka kärsivät epätasa-arvosta maailmassa, ja tämä, tässä on kyseessä myös demokraattinen kysymys. Se tulee esiin. Niin, estäisin oikeastaan kysymyksen tavallaan, koska tulin tänne vähän liian myöhään ja pyydän tätä anteeksi. Siis kysymykseeni. Otetaanko tarpeeksi huomioon ja millä tavalla otetaan huomioon se, että vesihuolto, niin veden saanti kuin veden laatu on tällainen demokratian kysymys todellakin. Alankomaissa tämän hyvin tiedämme, olen itse Alankomaista, tunnemme asian hyvin, koska jo 1200-luvulla aloitimme koota yhteen kaikki toimet, jotka liittyvät veteen Tämä on aivan totta. Sinä ehkä nauriskelet siellä, eli, mutta tämä on kuitenkin näin meillä oli. Ja me ratkaisimme kaikki nämä vesihuoltokysymykset. Otimme huomioon viljelijät, kaupunkilaiset, munkit, jotka rakensivat patoja ja niin edelleen siihen aikaan että olemme saaneet tällaista taitotietoa aikaan, että olemme toimineet demokraattisesti, kaikilla oli oma sanottavana, sana, sana, sanottavana ne heidät otettiin huomioon vesihuoltokysymyksissä. Ja veden demokraattinen hallinnointi on tekniikka, taito, joka mielestäni pitäisi levitä paljon tehokkaammin ympäri maailmaa, koska tähän liittyy tämä tekninen kysymys, tarvitaan patoja, kaivoja ja niin edelleen Tämä on erittäin kiinnostavaa insinööreille, mutta vieläkin kiintoisampaa on, mitä tehdään jälkikäteen ja miten yhteys sitten tämän veden kanssa elää, kuka sitä saa, millä tavalla, mihin hintaan, kohtuuhintaan vai mihin. Halusin sitä tämän kysymyksen tästä demokraattisesta insinööritaidosta, jota tarvitaan vesikysymyksessä ja mielestäni kau- yhä kiihtyvän kaupungistumisen yhteydessä maailmassa tarvitsemme enemmän kuin koskaan tällaista. Ja ajattelen myös sitä, että juuri Euroopassa meillä on tällaista kokemusta, tietoa demokraattisesta vedenhallinnosta, vesihuollosta ja tätä tietoa juuri meidän täytyisi voida levittää. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia. <clears throat> Hyvin rakentava ehdotus. Ja lopuksi pyytäisin, äh, pyytäisin Rova Hautalaa lausumaan muutaman sanan ja sitten pyytäisin asian, kahta asiantuntijaamme vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin ja aivan lopuksi pyydän kollega Aldia esittämään loppuhuomiot. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen kovin samaa mieltä teidän kanssani siitä, että meidän pitää saada selkeä ja avoin tarkastelutapa sen suhteen, miten me käytämme vettämme. Tässä, oli, tässä on paljon hyviä ja yksinkertaisia teknologioita, joilla voidaan jopa pilatakin vettä minun esimerkiksi tällainen kuiva vessa, olin kerran, olin kerran puhumassa tällaisessa kansainvälisessä kuiva WC, kuivakäyvällä konferenssissa ja se oli hieno tapa kuluttaa vettä ja pitää vesi ää, puhtaana minun maassani. Kaikki kesämökit käyttävät tätä menetelmää ja se on hyvin ympäristömyönteinen. Siinä luo, tuotetaan sitten kukkapenkeille kompostia eikä kuluteta vettä. Mutta oikeastaan jatkaisin tässä samassa hengessä kuin kollega Berman esitti tämän demokraattisen vesihallinnointiajatuksen. Olen tietoinen muutamasta kovin hyvästä välineestä, joita ihmiset tarvitsisivat, jotta he pystyisivät demokraattisesti hallinnoimaan näitä resursseja ympäristömyönteisesti. Suosikkini on tämä niin sanottu Orhuusin yleissopimus, joka takaa kolme tärkeää oikeutta ihmisille maissa, jotka ovat ratifioineet tämän tärkeän juridisen välineen. Ensinnäkin ympäristötiedon saatavuus, toinen on oikeus osallistua päätöksentekoon ympäristöasioissa ja kolmanneksi oikeuden, saa, oikeuden saaminen käyttöön ympäristöasioissa. Ehkä jos jotkut teistä ovat miettineet näitä tätä Orhusin yleissopimuksen ratifiointia, joka voisi olla tietynlainen tapa taata paikallishallinnolle ja ihmisille saada hallinnoitua E, e, näitä järjestelmiä ja saada myös vaikutusvaltaa ja päätöksenteko-oikeutta osallistua tähän. Kiitoksia Rova Hautala. Ja sitten viisi minuuttia. Todellakin meillä on vähän aikaa, mutta viisi minuuttia kumpikin. Olkaa hyvä, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin, joita on esitetty. Ja sitten minuutti tai pari sitten herra Rinaldille. Thank you for the great intro. Kiitoksia tästä kiinnostuksesta. Tämä keskustelu on selvästikin synnyttänyt eh, tällaisia, tällaisia ajatuksia. En nyt pysty vastaamaan kaikkiin eh, kysymyksiin tänä lyhyenä aikana, mutta tässä on ymmärretty tässä, huom- tässä salissa on huomattu, että, että vesihallinto ja vesi, vesijärjestelmä on kovin monimutkainen. Siinä on päällekkäisiä järjestelmiä, niin virallisia kuin epävirallisiakin, ja niin kuin kaikki kysymykset, niin resurssien allokointi muodostaa on sellainen kysymys, joka muut liittyy myös valtaan. Esimerkiksi oikeus veteen ja vesin, jätevesihuoltoon. Nämä on tärkeä osa kehityspolitiikkaa tälläkin sektorilla. Niin. tällainen tietty kysymys, mitä EU voisi tehdä kohdentaakseen tai tukeakseen oikeutta veteen ja jätevesihuoltoon äh, tuollaisena osana virallista kehitysapua. Kiinnittäisin huomiota tähän äh, prosessiin, joka koskee tätä aloitetta äh, saada puhdasta vettä jätevesihuoltoa kaikille. Tämä YK Glass-raportti oli todella hyvä. Siinä on paljon hyviä suosituksia rahoittajille ja lahjoittajille. Siinä on, selvitetään näitä tutkimuksia, mitä on tehty ympäri maailmaa, myös komission tasolla. Siellä puhutaan myös siitä, että, että, että pitäisi sitoutua koordinoimaan ja harmonisoimaan. Tietenkin EU-ryhmänä on suurin rahoittaja vesi- ja vesi, jätevesihuoltojärjestelmissä on maailmanlaajuisesti. Tiedän, että, että tällainen aloite on esitetty, josta komission kollegat ovat olleet mukana EUn vesialoitteessa – Siinä pyritään kohentamaan koordinaatiota ja yhteistyötä EUn sisällä niin, että, että nämä resurssit kohdennetaan äh, niitä eniten tarvitseville. Tämä sellainen toimi, johon voitaisiin ryhtyä, ja poliittinen sitoumus tässä suhteessa on tärkeää. No, mikään kunnollinen kansallinen no, suunnitelma ei saa kaatua rahoituksen puutteeseen. Ja täytyy selvittää, mistä nämä sitoumukset lähtevät, että on kriteerit, jotka perustuvat oikeuteen, ja millä tavalla näitä kohdennuksia tehdään kaikista eniten tarvitseville ryhmille. Sitten suhteessa aloitteisiin näistä, jotka liittyvät patoihin ja e, Katarin aikaa puhua tästä yksityiskohtaisemmin. Haluaisin vaan vastata sen suhteen. Tuli viime vuoden lopulla Hondurasista, jossa on oikein hyvä uusi, siis paperilla oikein hyvä vesipolitiikka, vesipolitiikkaa koskeva laki, siellä varmasti osa tässä kansallisessa lainsäädännössä on myös oikeus veteen ja jätevesiluoltoon, mutta se on pelkkää paperia, kun ajatellaan sitä poliittista hallintoa. Hondurasissa on kuntia, jotka eivät pysty käyttämään hyväkseen tätä hienoa työtä, joka on tehty poliittisella tasolla. Ja ne eivät pysty käyttämään tätä kunnallisella tasolla, koska oikeusjärjestelmä on kaatunut. Ja uskon, että monissa maailman maissa valitettavasti ei ole yhteyttä kuntatason ja hallintotason välillä. Myös uutta vesivoimaa, tällaisia suunnitelmia on tehty paljon, määrärahat on myönnetty, e, mutta mitään ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty. Edelleenkin tässä yhteydessä katson, että tuolla pitäisi antaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia oikeuden pohjalta ja siihen, että ei toi toimita aina ylhäältä päin. Ja tähän voitaisiin kiinnittää ehkä enemmän huomiota EUn toimista, miten EU voisi tukea tällaisia kuntia, jotka äh, kamppailevat päivittäin tämän veden saatavuuden kanssa. Orhusin yleissopimus mainittiin, kyllä, se on todella hyödyllinen väline. Ja se aina tulee silloin tällöin esille kansalaisjärjestöjen foorumeilla, erityisesti Itä-Euroopan taholta. Vähän vastahankaa löytyy muilla alueilla Orhusin konvention yleissopimuksen suhteen se nähdään tavallaan olevan eurooppalainen väline, mutta periaatteet ovat keskeisen tärkeitä. Minun esityksessäni puhuin oikeudesta äh, Intian äh, tiedonsaantilaista, joka on tärkeää, jotta kunnat saavat tietoa pystyäkseen hoitamaan palvelujaan ja ja tämä on äh, erittäin tärkeä asia tässä yhteydessä. Kiitos. Rova. Äh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Joitakin nopeita kommentteja haluaisin kiittää äh, ja ulkosuhdehallintoa. Ja olen tuonut YK sanonut todellakin ilo työskennellä heidän kanssaan tässäkin tärkeässä asiassa veden suveisuuskysymystä olen todellakin samaa mieltä, mutta haluan sanoa, että kun ajatellaan kaikkia vettä, jota käytämme, niin sinne pidemmälle kuin te ja sanoisimme, että jotta voidaan toteuttaa ihmisoikeus veteen, niin tarvitsemme vain kolme prosenttia käytettävistä vesivaroista. Ja mitä ei voida hyväksyä, ja tämä onkin yksi ihmisoikeuksien tuoma etu. Olen esimerkiksi nähnyt Kostarikassa tällaista, että tietyt yhteisöt eivät saa turvallista vettä käytettäväkseen johtuen taloudellisista eduista rannikolla, koska sinne on rakentunut esimerkiksi golfkenttiä. Ja silloin kaikki vesi otetaan, pohjavesi käytetään tähän, eikä, eivätkä ihmiset saa sitten enää perustarviketta itse Tämä on käytännönläistä toimintaa. Jos tunnistetaan tämä ihmisoikeutena, jos ihmisellä on oikeus ihmisoikeusveteen, niin silloin pitää antaa prioriteetti vedeltä tarvitaan, että oikeus täytyy, ja sen jälkeen tulevat vasta hotellit ja biopolttoaineet ja muut golfkentät. Mitä tulee hermastisen kysymykseen? Koska aikaa oli vain niin vähän, vähän niin puhuin hyvin yksinkertaisesti. No, kun sanoin, että välittömästi, niin tarkoitin, että ei oikeuden välttämättä tarvitse tapahtua tänään, mutta en tarkoita myöskään sitä, etteikö mitään tulisi tehdä, vaan tarkoitan, että valtioiden siitä lähtien, kun oikeus tunnustetaan, niin niiden täytyy lähteä konkreettisiin toimiin joilla tämä oikeus myös toteutuu niin, että ne antavat kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille etuoikeuden. No, mitä sitten tulee vesipalvelumaksuihin, vesihuoltomaksuihin. Halusin sanoa, että teidän kaltaisenne ja minun kaltaiseni ihmiset voimme ja pystymme onneksi maksamaan vedestä. Mielestäni myös meidän tulee sitä maksaa mutta se, mitä ei pidä sallia, mikä johtuu siis siitä, että vesi olisi ihmisoikeus, niin jos minulla ei olisi rahaa, niin en saa jäädä ilman vettä. Eli hallituksella täytyy olla velvoite lähteä konkreettisiin toimiin, jotta oikeus veteen todella toteutuu. Ja tämän täytyy koskea myös sellaisia henkilöitä, joiden, jotka ovat vähävaraisia. Heillä täytyy olla täysin samat oikeudet tähän perus asiaan. On pourrait parler pendant un semestre des questions, des questions. Sitten herra Korsted, tärkeitä kysymyksiä et, esiin. Te sanoitte, että oikeus veteen on oikeus, joka ei ole vielä varsinainen tunnustettu oikeus tai kodifioitu. Mielestäni se kyllä on kodifioitu, koska on ollut päätöslausuma, joka hyväksytty yleiskokouksessa 28. heinäkuuta ne YKssa ja myös ihmisoikeusneuvosto siellä hyväksyi päätöslauselman 30. syyskuuta aivan konsensuksella ja sitten peruselin, joka seuraa, että velvoitteita noudatetaan. Tämä komitea YK se käsittelee sosiaalisia ja oikeuksia. On, se on ilmoittanut, että tämä oikeus kuuluu sellaisen oikeuteen, kun kuuluu riittävän elämäntason, niin se löytyy tästä yleissopimuksesta. Niin, tärkeä kysymys, mutta Tämä on pelkkää teoriaa. Miten me muutamme nämä tärkeät periaatteet käytännöksi? Olen sitä mieltä, että on monia tapoja toimia. Tämä ei ole helppoa. Jos olisi, niin ehkä olisikaan. Mutta esimerkiksi sopimus taloudellisista ja kulttuurisista oikeuksista ja sellaisista oikeuksista, joka tulee pian voimaan toivon. Se mahdollistaa sen, että eri maiden kansalaiset voivat esittää kanteita omia hallituksia vastaan YKssa, jos on rikottu taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia vastaan. Te mainitsitte rajat ylittävät joet ja virtaamat. Tämä on tietysti poliittisesti erittäin tärkeä ongelma. On totta, että ihmisoikeuksien katsottuna me keskitymme enemmän – valtioiden vastuuseen suhteessa omiin kansalaisiin omalla alueella ja tälläkin alueella vielä riittää tehtävää, mitä tulee sitten ihmisoikeuksien vaikutusarviointeihin, niin olen dans ce sens, par exemple, Olen suosituksia näistä kysymyksistä jossakin raporteissa, niin ennen kuin annetaan lupa yksityiselle sektorille toimia vesihuoltokysymyksessä, niin sitä ennen kyllä täytyy tosiaankin tehdä tällaisia vaikutusarviointeja. Sitten Mm. mitä tulee tänne sopimuksille, täysin niin samaa mieltä. Nämä ovat kaikki ihmisoikeusperiaatteita, samoin demokratian liittyviä kysymyksiä. Tähän otitte esille periaatteita, jotka ovat olennaisia kysymyksiä ihmisoikeuksien kannalta. Ja anteeksi, että yritin puheaikani. Kiitoksia kovasti. Haluan pyytää anteeksi, koska tämä on niin tärkeä ja iso kysymys ja kuulumistilaisuus että meillä ei valitettavasti ole nyt riittävästi aikaa, mutta me varmasti palaamme tähän asiaan myöhemmin tuonnempana ja meillä tulee olemaan varmaan lisää vierailijoita ja saamme sitten perusteellisen eh, kysymyksen. Lopuksi herra Rinaldi puhuu muutaman minuutin, ehkäpä minuutin, koska meillä on ihmisiä odottamassa seuraavaa istuntoa. Kiitoksia. Tämä oli äärimmäisen hieno keskustelu. Aivan kuten täällä on todettu, tämä oli kuuleminen, jossa tuli esiin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tämä on kuitenkin vasta alkua kaikille näille pohdinnoille. Ja tässä tarvittaisiin todella lisää seminaareja. Vesi, ilmastonmuutos, kaikki se, mistä Vittorio Prodi puhui, ja konfliktien ennaltaehkäisy. Tämä on toinen geo- poliittisesti äärimmäisen tärkeä kysymys. Sitten vesi ja ulkomaankauppa. Itse olen ulkomaankaupan valiokunnan jäsen. Me pohdimme siellä esimerkiksi vapaakauppasopimuksia ja julkishankintasopimuksia monien maiden kanssa. Ja tähän todella liittyy suuria ongelmia. Tämä ei ole mikään samanlainen kysymys kuin esimerkiksi malaria. Se on kauhea tragedia, joka on koitunut äh, kehityspolitiikkojen takia, mutta vesikysymys on todella moninainen. Siihen ei ole koskaan löydetty todennäköisesti mitään oikeanlaista ratkaisua. Jos katsomme vanhoja antiikin kansoja eri puolilla maailmaa, niin näemme, että jo tuolloin vesiongelmasta puhuttiin ja vedestä taisteltiin. Se oli valtataisteluiden syy. Ja sitten vielä toteaisin, että en ole varma, että EU olisi todella hyvin varustautunut poliittisesti käsittelemään vesikysymyksiä sisäisesti. Jos me emme sitä ole, niin silloin meidän on entistä vaikeampaa toimia ulkoisesti. Ja meillä on mielestäni kolme haastetta EU-ssa liittyen vedenhallinnointiin. Ensinnäkin yleismaailmallinen veteen, veden käyttö. Tämä ongelma koskee siis kaikkia. Ja sitten toiseksi se, että veden, vesivarojen hallinnoitsijoiden poliittiset ehdot, ne kasvavat jatkuvasti. Ja tämä on näkynyt jo 3, 40, 50 vuoden ajan ja viittaan tässä esimerkiksi öljyteollisuuteen. Eli meidän täytyy todella kiinnittää huomiota siihen, että että se, jolla on käytössään vesivaroja, pystyy vaikuttamaan esimerkiksi yksittäisiin yhteisöihin, yksittäisiin maihin, ja tämä on äärimmäisen vaarallista demokratian kannalta. Ja kolmas kriittinen asia mielestäni on mahdollinen järjestäytyneen rikollisuuden mukaantulo veden hallintaan. Tämä pätee sekä Eurooppaan, erityisesti joissakin EU, tai Euroopan valtioissa, se, ja tämä pätee myös ähm, kehittyviin maihin, joissa vedestä on usein tullut paikallisten mafioiden ja oligarkien äh, pelinappula. Kaikki poliittiset äh, ryhmät ovat äh, allekirjoittaneet tekstin, jossa pyydetään, että veden hallinnointi otettaisiin aivan omanlaisensa toimintaregimin, se erotettaisiin muusta. Ja tämä tulisi olla myös ulkoisten toimiemme pohjana. Tarvitsemme täysin uudenlaisen kulttuurisen ajattelutavan, kun ajattelemme vettä. Se on täysin erilainen sykliltään kuin talous tai muut Eli meidän täytyy todella erottaa nämä kysymykset. Ja liberaalidemokraattina todella sanon, että vesi ei saa enää olla kiinteä osa talouslogiikkaa. Eli meidän täytyy todella yhdessä pohtia meidän poliitikkojen, paikallisten yhteisöjen sekä eri alojen asiantuntijoiden politi- siis tutkijoiden, juristien ja niin edelleen. Mutta mielestäni meidän täytyy myös toimia, jotta tiedotusvälineet ja koulutusjärjestelmät saataisiin mukaan tähän järjestelmään, jotta voidaan todella saada aikaan sitä, että laajemmin ymmärretään, mikä veden arvo on, niin että sitä ei pidettäisi enää banaalina asiana, kuten usein nyt tehdään. Mr. Rinaldi, thank you. Kiitoksia Rinaldi, kovin paljon kiitoksia tästä ja kiitän asiantuntijoita, ulkosuudenhallintoa ja komission muita edustajia. Tässä on niin paljon tullut kysymyksiä ilman vastauksia, että varmasti palaamme tähän asiaan. Meidän täytyy saada vähän selvityksiä ja tutkimustyötä tehty, tehtyä. Rova Hautala, paljon kiitoksia teille. Kiitoksia Radeva. oli ilo saada teidät tänne johtamaan tätä kokousta ja toivotan tervetulleeksi äh, Eva Jolin, joka on äh, kehitysvaliokunnan äh, puheenjohtaja, joka johtaa seuraavaa istuntoa. Itse asiassa koko tämän päivän regiimi osoittaa, että kehitysvaliokunta ja ihmisoikeuksien alivaliokunta, on, niillä on paljon syytä olla enemmänkin yhteistyössä ja meidän yhteisellä työllä me voimme päästä parempaan käsitykseen siitä, minkä, tyyppisiä, minkä tyyppistä oikeuksiin perustuvaa politiikkaa voitaisiin ajaa. Pyydän teitä käymään yksityisen keskustelun ulkopuolella. Todellakin, mitä, me, me, mitä meidän täytyy selvittää, on, että saadaan selvyys siitä, mikä on oikeuksiin perustuva politiikka. Nyt me jatkamme yhdessä kehitysvaliokunnan kanssa, Eva Jolie valmistelee, ottaa, hoitaa puheenjohtajuuden kohtapuoliin. Ja me tulemme keskustelemaan ja keräämään tietoa ihmisoikeustilanteesta Ugandassa. Ja syy siihen on, on se, että tulossa ovat eh, presidentinvaalit, jotka pidetään 18. helmikuuta. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi puhujat ja niin ja olen iloinen siitä, että meillä ei ole pelkästään kollegoita kehitysvaliokunnasta, vaan että täällä on myös AKT ja PAP, siis Pan-Afrikan parlamentaarisen yleiskokouksen edustajia. Nyt Euroopan parlamentti on tiiviisti seurannut vaalikampanjaa Ugandassa. Vuonna 2001 ja 2006 vaalikampanjat olivat sellaisia, että siinä peloteltiin mediaa ja oppositiota. Se oli mielivaltaisia pidätyksiä, oli puolueellisia, sy, puolueellisia syytteitä, syytöksiä oppositiojäseniä vastaan ja fyysisiä hyökkäyksiä. Se, mitä meidän pitäisi vaatia, että on se, että Ugandan hallitus varmistaa, että tulevissa vaaleissa 18. helmikuuta vastuulliset jotka ovat vastuussa, miksi tahansa väkivallasta pidetään siitä vastuussa, että media saa toimia ilman, ilman häirintää. Pari asiaa ihmisoikeustilanteesta tuossa maassa. Me olemme olleet kovin huolissamme niin sanotusta bahatilaista ja syrjinnästä ylipäätään LGBT, siis seksuaalista seksuaalista su- suuntautumista edustava väestöä kohtaan. Tämä hyväksyttiin täysistunnossa joulukuussa 2010. Tämä, me, tämä tuomitseva päätöslauselma Me muistutamme, että seksuaalinen suuntautuminen on sellainen asia, kuuluu puhtaasti ihmisen omiin oikeuksiin, hänen yksityisyyteensä. Hei, täällä on liian paljon edelleen tällaista yksityistä keskustelua tässä salissa, että voitteko keskustella on hyvin vaikeaa kenelle tahansa keskittyä. Jopa minulla on vaikeaa keskittyä tähän työhön, niin kuin kaikkialla muualla puhutaan. Tämä, tämä yksityisyysoikeus on, se, pitää, se on taattu kansainvälisillä ihmisoikeuslailla. Euroopan parlamentti on vahvasti eh, tuominnut eh, syrjinnän lesboja, eh, homoja ja biseksuaaleja kohtaan, ja me olemme tuominneet tämän antihomoseksuaalilain, joka rankaisee tuesta näille ihmisille sekä sakko- että vankeusrangaistuksessa. Niin se rankaisee homosuhteita sakoilla ja vankeusrangaistuksilla, jopa kuolemanrangaistuksilla. Tämä, tämän teki parlamentin jäsen David Bahati syyskuussa 2009. Sitä ei ole vielä hyväksytty. Meidän pitäisi pitää hyvänä sitä, että 3. tammikuuta Ugandan korkein oikeus määräsi, teki päätöksen Rolling Stone-lehtiä vastaan, joka viime vuonna julkisti listoja ja polkuvia ihmisistä, jotka, on sano, jotka olivat homoja. Ja tämän jälkeen useita vastaan hyökättiin. Tämä tuomio korkeimmassa oikeudessa oli myönteinen askel, mutta edelleenkin on tosi seikka, että Ugandan hallitus on pit, myöskään ollut vajennut tästä väkivallasta, joita nämä ihmiset ovat joutuneet kokemaan tässä maassa. Sitä emme voi hyväksyä. Ja lopetankin, että olemme hyvin huolissamme tästä väkivallasta Ugandassa, erityisesti kotiväkivallasta. Nämä, näitä, näitä syyllisiä ei ole saatu toitomistuneen ja, ja naiset ovat joutuneet tästä kärsimään. Ja nyt tämä yksi hyvin vakavaa ihmisoikeusrikkomuksia. Tällä haluan antaa puheenvuoron kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Eva Jolille. Hän esittelee sitten puhujat. Eeva, ole hyvä. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Kiitän teitä kaikkia, että olette tulleet tähän yhteiseen valiokuntien keskiseen keskusteluun. On hyvä, että ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyövaliokunta tekevät yhteistyötä näistä kysymyksistä, koska ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö liittyvät läheisesti toisiinsa, ovat riippuvaiset toisistaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaiken kehitysyhteistyöpolitiikan pohjalla, jossa on onnistunut ja kestävää. Vaalit, jotka mahdollistavat vallanvaihdon, ovat ratkaiseva kohta aina demokratiassa. Vaali ja vaali edeltävä kausi on olennaisen tärkeä hetki, jolloin sitten näkyy poliittiset jännitteet ja jakaumat. Näissä tilanteissa ihmisoikeuksien puolustaminen on olennaista, jotta jokainen toimija voi yhtä lailla toimia ja näin voidaan estää väkivaltaisuuksien leviäminen. Euroopan unioni tulee lähettämään tarkkailu, vaalitarkkailijakunnan Ugandan 18. helmikuuta. Tähän tullaan liittämään myös Euroopan parlamentista valtuuskunta. Meidän kollegamme Edward Siklona on juuri nimetty tarkkaili, tarkkailijaryhmän puheenjohtajaksi ja hän tulee olemaan täällä kanssamme myöhemmin tässä keskustelussa. Meillä on nyt loistava tilaisuus keskustella Ugandan tilanteesta ennen vaaleja. Ja kun ajatellaan ihmisoikeuksia, ohjataan ihmisoikeuksia EU-ssa ja muualla. Haluaisin esitellä teille nämä eh, vieraamme tämän päivän keskustelussa ja kiittää heitä tänne tulosta. On kyse sitten fyysisesti tänne tulossa tai videokonferenssin kautta. Rova Maria Burnett, tutkija Human Rights Watch-järjestöstä, Afrikan toimialueen Rova Burnett tulee olemaan yhteydessä, videoyhteydessä Kampalasta. Herra Jeremy Lester, hän johtaa Afrikan saarven yksikköä ja on vastuussa Itä- Itä-Afrikasta, Itävaltamerestä ja hän tulee Euroopan ulkosuhdehallinnosta ja hänen kunarvoisuutensa suljetta Stefan T.K. Katenta Apuli. Hän toimii Ugandan valtuuskunnassa Brysselissä. Näitä puheenvuoroja seuraa kysymyskierros. Ja aloitan antamalla puheenvuoron herra Siklunalle. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota ja parlamenttia, että minut on nimetty tähän tehtävään. Olen, tämä on suuri kunnia minulle ja tämä on tärkeää työtä tässä vaiheessa. Haluaisin vain sanoa, että itse olen ollut aikaisemmin mukana useimmissa vaalitarkkailutilanteissa riippumattomana komission jäsenenä. Olen myös seurannut monia Itä-Euroopan ja Afrikan maita, kuten Tansania ja Sudania, aivan äskettäin Sudanin kansanäänestyksiä, kansanäänestystä. Minä aion kuunnella huolellisesti asiantuntijoita mutta omasta kokemuksestani en halua kuulostaa ylimielisyyttä, mutta, mutta tunnen useimmat kikat, mitä poliittiset puolueet harrastavat erityisesti hallitustasolla. Siellä tunnutaan olevan puolueettomia, mutta kaikki onkin piilossa. Ja nämä asiat vaan täytyy haistaa. Mutta minun tapaamisessani poliittisten puolueiden kanssa ja virkamiesten kanssa minä olen, ol, minä tulen painottamaan niitä suosituksia, joita Donet on, on määritellyt ja erityisesti se, että saadaan oikeudenmukainen ja reilu vaalikampanja järjestettyä ja että tutkitaan myös syytet, esitetään syytökset vakavista rikkomuksista. Tämä listahan on loputon, mutta on hyvin tärkeää painottaa näille virkamiehille, että me olemme vakavissamme ja että me olemme tarkkoja, tarkkaavaisia – sekä ennen äh, vaaleja että niiden aikana Ugandassa. Pyydän anteeksi, että joudun lähtemään äh, tästä kokouksesta, koska minun täytyy puhua valiokunnassa omasta mietinnöstäni, mutta palaan heti tämän esitykseni, esityksen jälkeen. Minun omasta tulee raportoimaan, mitä täällä on sillä välillä tapahtunut. Kiitoksia. Nyt sitten kuuntelemme Rova Bönsiä videon välityksellä Kampalasta. So, can you actually hear me? Yes, we hear you very Voitteko kuulla minua? Kyllä, kuuluu oikein hyvin. Thank you. Kiitos, hyvä. Meillä on paljon teknisiä ongelmia. Pyydän anteeksi, olen hiukan myöhässä. Niin kiitoksia todella paljon tämän päivän kutsusta ja mahdollisuudesta keskustella ja odotamme mielenkiinnolla tapaavamme tarkkailuryhmän jäsen. Olen ollut täällä nyt neljä vuotta työssä ja alueella on toiminut paljon kauemminkin jo. Ja mielestäni on tärkeää korostaa, että tämä on aivan avainhetki Ugandalle. Vaalit 2006-2001 ja niihin liittyy varsin huomattavaa väkivaltaisuutta. Relatively authoritarian trend in Uganda, which we remain quite concerned about, for political space, for the protection of human rights,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 teidän pitäisi pysyä kuulolla tämän keskustelun alan niin ja sitten myöhemmin saatte kysymyksiä valiokunnan jäseniltä. Selvä. Don la parole. Nyt annan puheenvuoron herra Lesterille ja myös Mark Gallagherille. Kuluuden hallinnosta te molemmat saatte yhteensä 10 minuuttia. Thank you very much. Uh... Kiitos puheenjohtaja Rob Burnett oli monia huolenaiheita esille, että hän pystyy tekemään sen kapala, kapalasta käsin. No, on aika kummallista. Kuulimme, luulimme, että Uganda olisi sitä vaikeutta. Euroopan unioni seuraa vaaliprosessia kovin kiinnostuksesta. Catherine Ashton on, lähet, on lähettänyt kirjeen tämän vuoden aikana, jossa hän painottaa korosti uskottavien vaalien tärkeyttä Ugandan tulevaisuuden kannalta. Hänen vastauksessaan presidentti Museveni vahvisti hänen aikomuksensa pitää oikeuden vaalit sillä tavalla, että ne vastaavat kansallisia standardeja. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on mobilisoimassa vaalitarkkailumissiota Ugandaan. Tämä missio Siinä on 34 äh, tarkkailijaa pitkän aikaa ja muita lyhyen aikaa. Ja, ja hänen, poissakin olleessa, hänen poissa ollessaankin haluan onnitella Edward Ja Tulevat vaalit ovat erittäin tärkeitä ja muistuttaisin siitä, että nyt on 49 vuotta kulunut siitä, kun viimeksi on tapahtunut rauhanomainen vallanvaihto vuonna 1962. Euroopan unioni on kovin iloinen siitä, että vaalikampanja tähän mennessä Ugandassa on ollut hyvin järjestetty, mutta huolenaiheita on. Mutta eh, eh, on, kysymys, on kysymys siitä, että, että kaikki saisivat median eh, käyttöönsä. On, poliittisia vapauksia pyritty leikkaamaan, vaalikomissio on osoittautunut heikoksi ja väkivallan mahdollisuus on jatkuva huolenaihe Äh, tässä verrattuna muihin alueen maihin Ugandalla on elävä ja avoimesti kriittinen media näyttämö. Tämä koskee erityisesti printtimediaa, mutta nämä sanomalehdet jo, no, nämä, näitä sanomalehtiä lukee vain muutama Kampalan ulkopuolella ja, ja äh, radio nimenomaan maaseudulla on tärkeä media. On, oli 200 näitä, mutta useat ovat joko poliitikkojen tai liike-elämän omistuksessa – jotka ovat lähellä hallitsevaa puoluetta. Marraskuussa meidän vaalitarkkailumissiomme puhui opposition ehdokkaille ja monet valittivat, että heillä on vaikeuksia saada aikaa radiosta. Kansallisjärjestöt ovat raportoineet, että on poliittista väkivaltaa ja pelottelua, joka kohdistuu sanomataloihin tai lehtitaloihin, ja tämä on tapahtunut kahdessa edellisessä presidentinvaalikampanjan yhteydessä ja väkivaltaa on käytetty oppositioedustajia vasta viime kuukausina. Brutaalimpa on, me olemme kuulleet raportteja äh, perusihmisoikeuksien rikkomuksia, rikkomuksista ja poliittisia vapauksia on leikattu. Esimerkkejä tästä on muun muassa äh, tällainen laki, joka koskee julkista yleistä järjestystä, joka rajoittaa huomattavasti kokoontumisvapautta ja järjestäytymisvapautta ja mielipiteen vapautta. Tähän mennessä kampanjan vaalikampanja on ollut suhteellisen vapaa väkivallasta, mutta väkivallan vaara on olemassa. Niistä olemme kuulleet pelotteluista e, e, turvallisuusjoukkojen taholta. Hallitus, hallituksella on tärkeä rooli sen varmistamiseksi, että turvallisuusjoukot toimivat vastuullisesti, aivan erityisesti e, näiden toimistoja täytyy seurata on myös äh, kuultu siitä, että opposition puolueet ovat muodostaneet milisijoukkoja äskettäin. On jopa yhdeksän prikaatia on toiminut ja Badr Kundu, joka on, Kukundu, joka on vaalikomission johtaja hän vetosi kaikkiin poliittisiin puolueisiin, jotta kaikki vetä, pidättäytyisivät väkivallasta. Ja Catherine Ashton lähetti kirjeen presidentti Musevnille ja hän painetti, että kaikkien poliittisten puolueiden täytyy välttää väkivaltaa ja toimia vastuullisesti. Puheenjohtaja, ihmisoikeuksien puolustaminen lesbien, äh, lesbojen, äh, homojen ja biseksuaalisen osalta on prioriteetti, yksi prioriteetti Euroopan unionille. voisi hyväksyä äskettäin äh, työkalupaketin ihmisoikeuksista, joka koskee nimenomaan näitä seksuaalisia ja Euroopan unionin ulkosuudet hallinnossa. Tässä työkalupakissa kriminalisoimisen, kriminalisoimisen poistaminen on tärkeä. Se on yksi prioriteetti Euroopan unionin toiminnassa luonnos, joka koskee homoseksuaalisuuden vastaista lakia, joka on ollut Ukrainan parlamentissa äh, käsitelty, mutta ei ole vielä hyväksytty. Se nostattaa huomattavia äh, ihmisoikeuskysymyksiä esille. Kansainvälisen yhteisö, kansainvälinen yhteisö, kansalaisyhteiskunta, ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa tästä äh, laista useissakin yhteydessä. Euroopan unionin edustusto Kampalassa on seuraamassa tilannetta hyvin läheisesti muiden ugandalaisten sidosryhmien kanssa mukaan lukien Norja, Yhdysvallat ja UNHCRn toimisto. Kuten tietänette, eräät seksuaalisten vähemmistöjen aktivistit ovat nostaneet jutun tätä Rolling Stone-lehden julkaisuja vastaan, ja nämä aktivistit haluavat tuomioistuin päätöksen, joiden mukaan tämä, paperi, tämä lehti ei saa toistaa tätä harjoitusta – ja laajemmin ihmisoikeusaktivistit Ugandassa kokevat vaikeuksia, koska viime vuoden joulukuussa, kun brittiaktivisti, joka työskenteli kansallisjärjestön etuun, hänet, hänet pidettettiin, hänet, hänet, häntä, pidet, häntä pidettiin vankilassa eikä hän saanut olla yhteydessä omaisiinsa. Ja yleistä huolenaihetta vallitsee, miten esimerkiksi heinäkuun pommituksia on tutkittu ja ihmisoikeus, ihmisoikeudet ovat todella suuri huolenaihe. Tämä on yksi aihe, asia, jossa Euroopan unionin missiot Ugandassa ovat aktiivisia. Paikallinen strategia ihmisoikeusaktivistien puolustamiseksi on aina ollut, on hyväksytty äskettäin silloin, kun tätä paperi finalisoita, on järjestetty tapaamisia ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, ja niitä, näitä yhteyksiä ylläpidetään säännöllisesti edustuston ja kansalaisjärjestöjen välillä. Euroopan unioni, ja päätänkin tähän, Euroopan unioni äh, seuraa läheisesti yksittäisiä ihmisoikeusaktivisteja. Me olemme erityisen huolissamme, äh, olemme olleet ja olemme Alia Menin, Tirmitin tilanteesta, joka on huomattava kenialainen ihmisoikeusaktivisti. Hänet pidätettiin Ugandaan saapu, saapuessaan, kun hän tuli edustamaan kenialaista pidätettyä, joka on vankilassa Ugandassa. Sen jälkeen, tämä tapahtui heinäkuun 2010 pommitusten jälkeen Hankampalassa. Tämä juristi on tunnettu juristi ja hän on nostanut juttuja, useita juttuja Maria Burnett ilmaisi oman huoleensa siitä, mikä on turvallisuusjoukkojen rooli tämän äh, viime vuoden heinäkuun Tarasin pommituksen jälkeen. Haluaisinkin äh, ulkosuudenhallinnon puolesta sitten ilmaista toiveemme, että vaaliprosessi ei pilannu äh, poliisi, väkivaltaisen poliisitoimien toimesta. Tämä, nämä vaalit ovat tärkeitä sekä Ugandan kannalta että koko Afrikan kannalta. Kiitoksia. Euh, merci beaucoup. Je donne maintenant la... Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Ugandan suurlähettiläs. Uh, Madam Chairperson. Puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän molempien valiokuntien puheenjohtajia, kehitysyhteistyön valiokunnan ja ihmisoikeusrajan valiokunnan puheenjohtajia. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on kunnia puhua teille. Rajoitukset kohdistuvat mediaan. Sekä kirjoitettu että lähetysmedia nauttii äärimmäisen suurta vapautta Afrikan mitattuna vapaus on niin suurta, että se on lähes kontrolloimatonta. Tämän lisäksi internet, erityisesti blogit, Facebook, YouTube ja niin edelleen. Kaikki tämä on täysin rajoittamatonta toimintaa, eikä hallitus siihen puutu Ugandassa. Mediavapaus Ugandassa on tullut huolen aiheeksi. Yksilöt ja suuri yleisö ovat kärsineet joidenkin mediatalojen hallitsemusta käyttäytymisestä. Lakiin ei voida yrkän vedota, koska vain voidaan antaa pieniä sakkoja, jotka eivät riitä peloitteeksi. Esimerkiksi The Red Pepper, joka aivan rankaisematta julkaisi listan homoseksuaalista ilman, että otti huomioon tämän väestön seuraamukset, joita kohdistuisi tähän ryhmään. Syyskuussa 2009 CBS Uganda, Buganda Kingdomin äm, tiedottaja lähetti tällaisia heimovihaviestejä, jotka johtavat 27 ugandalaisen kuolemaan. Tämä radioasema ja muut suljettiin, mutta sitten minne on uudelleen avattu. Rikokset, joita ne tekivät, ovat vielä rankaisematta. Puheenjohtaja haluaisin selkeästi todeta, että Ugandan peruslaki takaa kaikenlaiset ihmisoikeudet, joita voidaan vapaasti, vapaasti harjoittaa. Kuitenkin ihmisoikeuksien toteutuminen sikäli vain, että ei rikota muiden kansalaisten ihmisoikeuksia vastaan. Tämä on kaikkein suurin velvollisuus missä tahansa hallituksessa, jotta voidaan säilyttää kyseinen tasapaino ja välttää näin sekasorto. Tila poliittiselle oppositiolle. 95 perustuslakia muutettiin Ugandassa, jotta saatettiin antaa tilaa poliittiselle oppositiolle. Parlamentissa opposition johtaja on aivan hallituksen johtajan rinnalla verrattavissa lähes pääministeriin mukaan lukien yleinen jul- valiokunta jäseniä tulee juuri oppositiosta. In the Party Forum kuusi, kuukausittain kierrättää puheenjohtajia puolueiden kesken. Oppositiopuolueet ovat kuitenkin eivät ole kuitenkaan välittäneet tästä foorumista. Ei pitäisi panna merkille, että oppositioparlamentissa on niin paljon jäljessä määrältään nrm johtava puolue, että se ei ole niin tehokasta kuin olisi toivottavaa demokratiassa. Tämä on seurausta tästä puolue, ei-puolue puoluekaudesta diktatuurikauden jälkeen. Aikanaan muut poliittiset ryhmittymät tulevat rakentamaan kapasiteetteja, jotta voidaan antaa merkittävän vaihtoehdon, joka voidaan sitten myös äänestää valtaan Tällä hetkellä NRM on valtaa pitävä puolue ja me hyväksymme tämän tosiasana Ugandassa. Riippumatta sitä, kuinka paljon poliittista tilaa oppositio saa, heillä eivät vielä saa tarvittavaa yleisön tukea, jotta voisivat siirtää NRMn vallasta. Sitten LGBTI-henkilöiden oikeudet. Tämä ei ole mikään kampanjakysymys, parlamenttivaaleissa helmikuussa. Kunnianarvoisa Baatti Bill ei ole keskustelun alla kahdeksannassa parlamentissa. Tämän seurauksena kyseinen laki raukeaa. LGBTI-oikeudet, heillä taataan yksityissuoja he, heidän toimintansa on silti laitonta johtuen ugandalaista, jotka maa peri brittikaudelta. Mitkä tahansa muutokset tähän lakiin tehdään, näitä lakiin tehdään, määrittyvät sosiaalisen kehityksen mukaisesti. Ulkoinen painostus on todellakin turhaa, kun ajatellaan ilmapiiriä tällä hetkellä ugandalaisessa yhteiskunnassa. Sitten naisten oikeudet Naisten oikeudet ovat yksi niistä vuosituhattavoitteista, jotka Uganda, Uganda on saavuttanut. Paljon ennen muita, monia muita maita naiset saivat takeen yhtäläistä palkasta samasta työstä. Meillä on naisjäseniä parlamentissa lähes 40 prosenttia. Tämä prosenttiosuus tulee kasvamaan yhdeksännessä parlamentissa. Ensimmäinen varapääjohtaja afrikkalaisessa maassa tuli juuri Ugandasta – joka on siis nainen. Samoin oikeusjärjestelmän varapresidentti on nainen. Naisia suosiva toiminta on perustuslainen oikeus. Pyydän teitä tukemaan meidän ponnisteluitamme, kun haluamme lisätä äitien terveyttä ja täytäntöönpanna lakia, jolla taist- joka toimii naisten sukupuolien silvontaa vastaan. Mahdollinen vallankäyttö protestoijia vastaan. Tietysti Ugandan vielä haavoittuvainen valtio, sillä ei ole varaa sellaisiin mielenosoituksiin, joissa ihmiset voivat loukata tai tappaa poliisia rankaisematta, niin kuin te usein voitte TVstä nähdä. Mielenosoitukset ja mielenosoittajat nauttivat perustuslaillisesta oikeudesta niin kauan kuin he toimivat rauhanomaisesti ja pitäytyvät muiden oikeuksien rikkomiselta. Poliisi tarjoaa vapaita ilmaisia palveluita mielenosoittajat, jotka marssivat Kampalan läpi. Poliisin lupa tarvitaan mielenosoituksia varten, mutta jos sitä haetaan ajoissa, niin lupa myös myönnetään. Mielenosoittajat, protestoijat usein vuokra, vuokraavat huligaaneja, jotka lisäsivät oman määränsä. Nämä rikosjoukkiot yleensä turvautuvat omaisuuden tuhoamiseen ja ryöstelyihin. Poliisin velvollisuus on ylläpitää rauha kaikkien ihmisen kohdalla ja suojella omaisuutta. Järjestäjien puheenjohtaja pyytää puhuja lopettamaan. Järjestäjien velvollisuus on varmistaa, että toiminta on rauhanomaista ja järjestyksenomaista missä tahansa poliisi ympäri maailmaa käyttää voimaa ja häiritsevää käyttämistä vastaan. Niin, arvoisa puheenjohtaja. No, Haluan puhua saman verran kuin muutkin. Madam Chairperson, you gave the Kampala... Puheenjohtaja, annoitte Kampala DDVlle 11 minuuttia me, me tarvitsemme kyllä aikaa myös kysymyksille, joten nyt sitten herra Böhman. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Maria Burnettille, jos hän vielä kuuntelee. Maria, oletko siellä? de lumière dans la pièce, s'il vous plaît, parce qu'on vous voit. valot sinne huoneeseen, koska meidät näkee varsin huonosti? It, uh... Oh. Merci. Oh, nice. So, my question to Maria. Kysymykseni Marialle on, että äh, selvitit hyvin yksityiskohtaisesti ihmisoikeustilannetta Ugandassa ja kiitos siitä en tunne Ugandaa kovin hyvin, mutta olin seuraamassa viime vuonna Etiopian vaalia ja tiedän, mitä olet tehnyt Etiopiassa ja onnittelen sinua siitä. Mutta mit, mitkä ovat teidän työskentelyolosuhteenne Ugandassa? Voitteko kuvata, millä tavalla te saatte tietoa kerättyä, miten voitte puhua ihmisten kanssa ja laatia raportteja? Ja yksi huomautus herra suurlähettelystä oli kivin kiinnostavaa kuunnella puhettanne ja haluaisinkin kommentoida sitä, hieman sitä, mitä tarkoitatte, että lehdistönvapaus on karkaamassa valvonnasta. Jos, jos viljellään etnistä vihaa tai, tai kannustetaan, yllytetään rikollisiin eh, toimiin, se on jotain sellaista, jota pitäisi estää lainvoimin eikä se ole sellaista, jotka äh, eihän, äh, silloin kun käytetään mielipiteen vapautta, niin silloin täytyy pysyä, on kuitenkin lain puitteissa, eikö niin? Mutta karkaamassa äh, äh, valvonnan piiristä, siitähän olisi lisäselvityksen ja lisäksi just sanotte meille, että, että muutokset laissa äh, suksiolivähemmistö ja silmällä pitäen olisivat riippuvaisia muutoksista yhteiskunnassa ja tuntemuksista yhteiskunnassa. Haluaisin vain haluan hyvin eksplisiittinen sen suhteen, miten te miten te pystytte olemaan olematta ristiriidassa kansa, Ukrainan kansainvälisten velvoitteiden kanssa, kun, kun puututaan yleismaailmallisen ihmisoikeuksiin. Tuntemukset saattavat muuttua yhteiskunnassa, mutta perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ovat kuitenkin tietyt oikeudet, ja me emme voi luopua niistä. Minä sanoisin näin. Nämä tuntemukset voivat olla, mitä ne ovat, mutta esimerkiksi Alankomaissa kuolemanrangaistus ainakin enemmistön tuntemuksen mukaan se olisi mahdollista ottaa käyttöön, mutta me emme kuitenkaan anna periksi tällaisille tuntemuksille, me olen pikkuisen epäileväinen tästä tuntemussanasta, tuntemusyhteiskunnasta. Teillä on velvollisuudet kansainvälisen oikeuden pohjalta. Toivottavasti voitte kunnioittaa näitä kansainvälisiä sitoumuksia. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa Maria Bernard. Hän voi vastata herra Bermanin kysymykseen.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 No, sitten annan puheenvuoron suurlähettelälle. Hän voi vastata herra Bermanin kysymykseen. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä spinning out of control, karata kontrollista, niin kun NRM otti vallan vuonna 1985 maassa, lehdistö nautti niin suurta vapautta, että te voi uskoa. Ja Tämä lehdistö on väärinkäyttänyt vapauttaan siinä määrin, että hallitus on joutunut suojelemaan yhteiskuntaa tämän tyyppistä väärinkäytöstä vastaan. Kaikki nämä säännöt, joista tämä henkilökamplassa puhui, ovat peräisin Euroopasta tai USAsta. voidaan, jos herja jutuissa voidaan joutua konkurssiin, mutta näin ei Uganassa käy. Tätä tarkoitan tällä spinning out of control. The other issue that you know. Sitten toinen asia, jonka tiedätte ja minä tiedän yhtä hyvin. Juridinen asema, joka meillä nyt on, että Euroopan parlamentin pitäisi jättää tämä asia lepäminen, eikä tarttua siihen enää, ellei, ellei se tule uudestaan esille yhdeksänsä parlamentissa, joka on minun mielestäni epätodennäköistä. Koska sit, kun lakiestys on vain lakiestys, eikä sitä ole vielä muutettu laiksi, jos kyseinen parlamentti hajotetaan, niin silloin tämä asia häviää parlamentin joten ei ole aikaa tälle lakiesitykset muuttua laiksi. Sitä paitsi Ugandan hallitus on antanut kantansa tästä lakiesityksestä. En tiedä, miten lakiesitykset tulee lakeja täällä. Todennäköisesti presidentti hyväksyy ne. Mutta joka tapauksessa Ugandassa niistä tulee lakeja vain, jos parlamentti sen hyväksyy ja ne lähetetään sitten presidentille. Ja presidentti on tehnyt kantansa varsin selväksi tästä, tässä asiassa. Ellei hän sitten häviä näitä vaaleja, Silloin tästä asiasta voi tulla uusi kysymys, mutta äh, hän on kuitenkin antanut selvän kantaa tästä lakiesityksestä, joten ei tiedä, miksi tämä tulee esiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Nyt mitä tulee kontekstiin. Varmastikin kaikki, jotka tuntevat Ukrainassa yhteiskuntaa, että ymmärtää, että tämän päivän Ukrainassa yhteiskunnassa ei voida suvaita äh, tällaista lakina huolimatta kansainvälisestä ihmisoikeuksista pitää toimia siinä kontekstissa, missä elää. Ja se konteksti, joka meillä nyt on voimassa, ei todellakaan suvaitse tätä väestöryhmää. Mitä me sille voimme tehdä? Kyllä me ymmärrämme velvoitteemme, mutta yhteiskunta ei pidä tällaisesta. Kaikki nämä asiat, mitä Ugandaan tulee, eliitti te ja me, jotka ovat koulutettuja ja tuntevat muiden maiden kieliä, he, heillä nämä kysymykset ovat tärkeitä, mutta tavallinen kyläläinen Ugandassa ei ymmärrä näitä asioita. Hän ei voi ymmärtää, miten ihmis, ihminen, joka on kristitty tai jonkun muun Jumalan uskovan uskonnon jäsen, miten voi suvata tällaista asiaa. Aika täällä ei ole vielä tullut. Meidän pitäisi olla kärsivällisiä. Just if, if I can add just one thing. I... No, lisäisin vielä yhden asian. Ymmärrän kantanne, eikä se ole mikään helppo. Kyllä minä Ymmärrän, että teidän täytyy olla näillä linjoilla, ymmärrän sen. Ja 13-38 euro Afrikan maassa äh, seksuaalisuus ei ole mikään äh, rikoslajin piiriin kuuluva, se on kulttuuriasia monissa muissa maissa, kuin, kuin, eikä pelkästään teidän maassanne, eikä ole kysymys siitä, että äh, painotetaan ugandalaisten väärin uh, Ugandan parlamentin tekemisiä tässä asiassa mutta monet alankomaalaiset, monet muut eurooppalaiset ja myös minun äitini, joka on lesbo, niin, äh, niin tota, on, mä haluaisin vain selvennystä tähän asiaan. Siinäpä se samat oikeudet kaikille. Tämä on, koskee teidän mannertanne, mannertanne ja meidän mannerta. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron rouva Hautalalle loppupäätelmiä varten. Thank you very much, Eva. Kiitoksia, On erittäin tärkeää, että kävimme tämän mielipiteen vaihdon ja uskon, että tästä on paljon hyötyä vaalitarkkailijadelegaatiolle. Erityisen iloinen tietenkin, niin kuin muutkin olivat, että päätarkkailija pääsi tulemaan kokoukseen kanssamme. Ja todellakin tulemme seuraamaan valppaasti tapahtumia ennen vaaleja ja mitä sitten vaalien jälkeissä teokassa tapahtuu. Todellakin meidän velvollisuutenamme on jatkossakin muistuttaa Ugandan viranomaisia heidän velvoitteistaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kotonuusopimuksen mukaisesti. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että kotonuusopimus vaatii yleismaailmallisia ihmisoikeuksia noudatettavaksi ja siellä todistetaan, että me ehdottomasti vastustamme minkälaisia toimia, joilla pyritään ottaa käyttöön kuolemanrangaistus missä tahansa olosuhteissa. Kiitoksia kovasti meidän puhujillemme. Nyt tehtävän jatkaa yhteistä kokousta kehitysyhteisövaliokunnan kanssa. Rova Burnett vielä, kiitoksia todella paljon, että osallistuitte. By the way, colleagues, I, I... Muuten kollegat, mielestäni meidän pitäisi käyttää enemmän tällaista vuoropuhelua. Se on tehokasta, halpaa, säästää aikaa, arvokasta aikaa. Koska joskus ihmiset joutuvat tulemaan varsin kaukaakin tänne. Ja nyt sitten kohtaan viisi estyslistalla mielipiteen vaihto ihmisoikeustilanteesta eteläisessä Sudanissa kansanäänestyksen jälkeen, joka pidettiin 9. tammikuuta tänä vuonna. Joten me tulemme keskittymään ihmisoikeustilanteeseen, kansanäänestyksen jälkeisessä tilanteessa erityisesti keskitymme Etelä-Sudanin tilanteeseen ottaen huomioon ihmisoikeuksien puolustajat, ja missä määrin on mahdollista kehittää, antaa kehitysapua maalle ja kehittää sitä. Ennen kuin puheenjohtajan paikan saa uudestaan, Eva Jolie puhuisin hiukan kontekstista, tämä tulee todellakin oikeaan ajan kohtaan, koska Etelä-Sudanin kansanäänestys on nyt pidetty ja tarkoituksenamme tänään on tarkastella kokonaisvaikutuksia tästä uudesta kehityksestä. Me olemme myös erittäin iloisia nähdessämme, että jäsenet, jotka osallistuivat vaalitarkkailijatoimintaan, ovat mukana kokouksessa ja monet tärkeät puhujat muutenkin pystyvät tulemaan paikalle. Erilaiset kauheudet on tapahtunut Sudanissa ja samoin kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta kohdistuen presidentti al vastaan – Näistä asioista on jatkuvasti keskusteltu täällä alivaliokunnassa samoin koko parlamentissa, joten ole, toivomme todellakin, että optimismi, jota nyt olemme saaneet kuulla, Sudanista viime viikkoina vahvistuu tulevina kuukausina. Kuitenkin meidän pitää olla yhtä lailla huolissamme ihmisten tappamista jollakin alueella maassa. Joten pyydän Eva Jolita jatkamaan puheenjohtajana. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie. Kiitoksia. Kiitän teitä että tulitte mukaan tähän keskusteluun, yhteiseen kokoukseemme. Ihmisoikeustilanne Etelä-Sudanissa on aiheena tammikuun 9. kansanäänestyksen jälkeen. Tässä keskustelussa tullaan keskittymään ihmisoikeustilanteeseen Sudanissa ja aivan erityisesti Etelä-Sudanissa ja tullaan puhumaan ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta ja minkälaisia mahdollisuuksia jatkossa on kehittää maata. Me odotamme nyt kollegaamme Veronikte de Keseriä, joka johti Euroopan parlamentin vaalitarkkailudelegaatiota etelä. Suomessa hän ei ole vielä paikka, mutta on luvannut tulla. Ja olen myös iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kollegamme Rova Maria Ivanova Medeshevan, Medeshevan joka johtaa parlamentin Sin vaalitarkkailijaryhmää ajatellaan sitten Rova Rosalind Marston, joka on erityinen EUn Sudanin edustaja. Sitten herra Almansur Ibrahim Bolad Nordein Sudanin lähetystön varajohtaja Brysselissä, herra Nazario, joka on myös lähestystöhenkilö Brysselissä, samoin Alain kohtelua, joka tulee, ja samoin sitten vielä verontekaisen, joka tulee tänne. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi ulkosuudenhallinnon edustajan, erityisesti Etelä-Afrikan yksikön edustajan ja samoin tämän yksikön johtajan herra Jeremy Lesterin. Jokainen puhuja saa viisi minuuttia puheenvuoroa, puheenvuoroaikaa. Ja viimeksi herra Delitros, Delitron puheenvuoroa seuraa kysymyskierros. Ennen kuin Rova Hautala saa puheenvuoron, haluaisin vielä viitaten Rova Catherine viimeaikaisiin julkilausumien vaaliprosessista haluaisin ilmaista omasta puolestani tyytyväisyyteni siihen, että kansanäänestys sujuu rauhanomaisesti ja aikataulussa. Haluaisin myös erittäin nopeasti ottaa esille jotakin kohtia. Etelä-Sudanin väestö on täysin mukana oli mukana tässä äänestyksessä itsemääräämisoikeusta ja käytti täysin äänioikeuttaan. Tämä on olennainen osa, kun toteutetaan rauhan sopimusta alueella. Noin neljä miljoonaa äänestäjää rekisteröityi ja on jättänyt äänensä ja tämä on paljon enemmän kuin määrä, joka vaadittiin vaalien mukaisuudelle 60 prosenttia. EU pitäisi jatkossakin auttaa osapuolia, jotta he pystyvät vakauttamaan maata ja varmistamaan kestävän rauhan yhteistyössä muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Olemme kuitenkin varsin huolissamme raporteista, joissa on kerrottu avun alueen tapahtumista yhteenotoista ja seuraamme varsin valppaasti tietoja koskien mahdollista humanitaarista kriisiä ja miten edelleenkin ihmisoikeuksia vastaan rikotaan. Lopuksi haluaisin korostaa, että neuvottelut kansanäänestyksen jälkeen ovat valtava työkenttä ajatellen tulevaisuutta. Ja mikä onkin sitten kansanäänestyksen tulos, kaikki osapuolet niin sudanilaiset tahot, paikalla toimijat, EU ja muut kansainväliset toimijat, niillä kaikilla on oma ratkaisun tärkeä roolinsa. Niiden pitää toimia yhteistyössä toisten kanssa, jotta saadaan aikaan kestävä rauha ja vakaus. Rouva Hautala, teillä on puheenvuoro. Think that I, I uh, need and... Kiitoksia. Äh, haluaisin oikeastaan säästää oman puheenvuoron lyhyeksi, jotta saisin lisää puheaikaa puhujille. Haluan tuottaa Rosali Masselin tervetulleeksi, koska te tiedätte, että hän on äh, äh, me tiedämme, kuinka hän on sitoutunut äh, edistämään ihmisoikeuksia tuolla alueella ja tuossa maassa, jonka hän tuntee kovin hyvin. Mutta Rosali, minä esitän, että jatketaan suoraan itse asiaan. Peut-être entendre en premier, Madame Veronique. Ehkä ensin kuulemme Rouva Veronique joka johti Altakkalia työryhmää. Muistuttaisin, että puheaika on viisi minuuttia. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti te itsekin otit tämän esille, että kansanäänestys on varsin traagisen historian loppupiste, mutta tavallaan tämä on myös onnen loppu, koska kansanäänestys tapahtui, vaikka monenlaisia kahuskenaarioita kierteli ennen tätä. Kuitenkin kaikki sujui todellakin rauhanomaisesti poikkeuksena. Nämä paikalliset väkivaltaisuudet Abein alueella. Ja Unitin alueella, mutta ne olivat siis paikallisia. Kaikki sujui uskottavasti Siis oli varsin vähän mitään välikohtauksia äänestysten yhteydessä. Tämä tuntui muutaman viikko sitten vielä aivan mahdottomalta odottaa. Ja mit, missä tämästä johtuu? Varmastikin kansainvälisen yhteisön painostuksesta ja Sudanin viranomaisten toiminnasta ja vaali komiteasta. Tämä ei ole mikään ihme, vaan tämä oli aivan suunniteltua toimintaa. YK antoi logistista apua, joka oli aivan uskomatonta. Muun muassa he vahvasti auttoivat rauhan ylläpitämisessä maassa niin, että vaalit sujuivat rauhanomaisesti ilman väkivaltaisuuksia. YK auttoi logistisissa kysymyksissä ja auttoi vaali kansanäänestyskomitea. Oli myös erittäin korkean tason paneeli, jota johtui, johti Tansanian presidentti. Se oli YK asettama paneeli, joka sekin tavallaan mm, vahvisti vaalien sujumista. Meillä on siellä varsin suuri äh, oli delegaatio, oli paikallista, paikallista henkilökuntaa myös läsnä 27 jäsenvaltiota. Oli edustettu mukana, no, mukana Norja, Kanada ja Sveitsi. Tämä oli varsin suuri missio. siinä oli mukana myös Afrikan unioni, Arabiliikka ja no, varsin paljon tarkkailta kattavalla tavalla kansalaisten ajatellen. Haluaisin kiittää myös kansanäänestyskomission toimintaa kartumissa. Vaalikomiteassa toimi Vatsupassa, mutta samoin oli paikallisia vaalitarkkailijoita. Kaikki tekivät todellakin hienoa työtä. Se, että tämä kaikki toimi, johtuu tästä yhteistyöstä – yhteiseen hiileen puhaltamisesta. Tietenkään työtä on vielä valtavasti jäljellä. On ehkä hiukan liiallista intoa olemassa. Pitäisi tavallaan sanoa viranomaisille, että vähemmän on enemmän kuin enemmän. Ja tavallaan jos pyritään liian täydellisen, niin se voikin haita tilannetta. Joten pelkäsimme kovasti, koska kilpailu eteläisessä osassa maata eri riippunut siitä, äänestetäänkö eroamista vastaan tulostulot olivat selvät. Mutta kuka pystyi jo ennakoimatta näin paljon se äänesti. Nyt sitten puhutaan ehkä 78 prosentista, tai jossakin äänestetty yli 100 prosenttia Tämä on hiukan nyt äh, herkkä kysymys vielä, joten liiallista vallankumousintoa ehkä löytyy, mutta ei se kyllä varmaankaan lopputulosta sinällään muuta. Mutta pitäisi hiukan laimentaa Etelä-Sudanin viranomaisten intoa ja mainita tämä selvästi myös loppuraportissamme. Muun osalta voin vahvistaa, että Ne no, ovat sellaiset vaalit tai kansanäänestysvaalit, joissa todellakin EU ja haluan kiittää koko tiimiä. Kaikki tekivät todella hienoa työtä. Ja sitten täytyy erityisesti mainita erittäin hyvä täydellinenkin yhteistyö e parlamentaarisen delegaation kanssa, jota johti Ruvan edessä, joka on täällä läsnä. Tämä on todellakin hieno esimerkki hyvästä työstä. Ja sitten mm, me myös pystymme vaikuttamaan jonkun maan historiaan ja pystymme tuomaan takin kansalaisille. Voisin lopettaa tähän. On jo monta kertaa sanottu, mainittu näitä eri skenaarioita, jotka eivät ole ehkä niin myönteisiä. Kyllä on olemasta poliittista painostusta. Ihmiset joutuvat äänestämään tietyllä tavalla ja niin edelleen pohjoisen tulos oli varsin hyvä, samoin etelässä. Ja tämä kansalaisten into ja liikehdintä etelässä, se on aivan samanlaista, jos ajatellaan maan keskiosaa Juban aluetta tai vaikka kaikkein kaukaisinta kylää, kun tiedetään, että ei siellä ole mitään radioita tai TVtä ja 20 prosenttia on lukutaidottomia. Ei mikään puolue tällaista pysty järjestämään, vaan siksi meillä oikein etuoikeus tätä kaikkea seurata, mutta pitää kiittää myös pohjoisen Sudanin osuutta. Presidentti 4. tammikuuta Ajubassa antoi oman panoksensa ja hän sanoi, että tulee tunnustamaan vaalien, kansanäänestyksen, vaalien kansanäänestyksen tuloksen ja uskomme, että hän näin tulee tekemään. Tämä varmasti vaikutti myös vaalien, vaikeiden vaalien rauhanomaiseen sujumiseen. Kiitoksia. Kiitoksia rouva Rosalind Marstand, EUn erikoisedustaja. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen kansanäänestyksen prosessiin tähän mennessä, miten se on mennyt, se on edennyt oikein hyvin ja, ja alustavat arviot ovat hyvät se tapahtui rauhanomaisessa hengessä. Ja tämä on sellainen asia, josta Etelä-Sudanin kansalaiset ja viranomaisesti ja Sudanin, Sudanin puolueet, niitä pitää onnitella tästä. Ja me pidämme hyvänä myös sitä vahvaa tukea, joka tuli YK taholta ja vahvaa tukea myös kansainvälisiltä, kansainvälisiltä ja kotimaisilta tarkkailijoilta Pidän myös hyvänä niitä sitoumuksia, joita pohjois- ja johtajat ovat esittäneet, että riippumatta kansanäänestyksestä niin toimitaan vakaalla pohjalla kummassakin, kummallakin puolella rajaa, jotka, jossa tähdätään yhteistyöhenkisiin suhteisiin. Se on helpompaa päästä jos erilaisista ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Euroopan unioni haluaa myös jatkaa mukanaoloa niin pohjoisessa kuin etelässäkin riippumatta <clears throat> kansanäänestyksen tuloksesta. Me toivomme, että <clears throat> siinä tapauksessa, että Etelä erkaantuu, että Pohjois- ja Etelä-Sudan pysyvät monietnisinä, monikulttuurisina ja, ja moniuskoisina kansakuntina. Ja kuten presidentti Imbeki, joka antoi äh, puhui, puhui tosiaan tärkeässä asioissa kartuumissa, niin äh, mekin toivomme, että äh, Pohjois- ja Etelä-Sudan edistävät erilaisuutta. Me olemme saaneet vakuutuksia Pohjois- ja Etelän johdolta että pohjoisen, Pohjois-Sudanin, jotka asuvat etelässä ja eteläiset, jotka asuvat pohjoisessa, että heitä suojellaan ja, ja turvataan ja toivottavasti näitä oikeuksia voidaan turvata myös kansalaisuusjärjestelyissä, jotka tulevat sitten keskusteltavaksi kansanäänestyksen jälkeen. Toivominen niin ikään, että Sudanin puolueet etenevät muiden avoinna olevien ongelmien ratkaisemisessa, erityisesti julkiset, julkiset konsultaatiot ja myös pohjoisen ja etelän välisen rajan demarka- puolustaminen. Ja viime vuoden lopulla ilmoitettiin arvahduksesta, joka koskee erityisesti Etelän Sudania ja Etelä-Sudanin poliittiset puolueet sopivat yhteistyössä Sudanin rakentamisessa. Tämä on tärkeä signaali demokraattista hallintoa ja ihmisoikeuksia silmällä pitäen tärkeät kuukaudet kansanäytöksen jälkeen ovat sitten parantamisen ja sovun löytämisen aikaa ja uuden demokraattisen eteläisen Sudanin rakentamisen aikaa. Etelä-Sudanissa ihmisoikeustilanne ja, ja täytyy nähdä yhteydessä alikehitykseen ja pitkään kansalaissotaan. Ja ö, Etelä-Sudan on ymmärtänyt tarpeen puuttua ihmisoikeusasioihin mukaan lukien ne, jotka liittyvät. Ja tässä on kysymys kattavasta rauhansopimuksesta, jolla ei ole kuitenkaan riittävästi resursseja. Euroopan unioni onkin selvittämässä sitä, millä tavalla voidaan antaa teknistä apua ja tukea kapasiteetin rakentamisessa. Euroopan äh, demokratia- ja ihmisoikeusvälineen myötä EU on niin ikään antanut tukea Sudanin kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa sekä itä, niin itä, pohjoisessa kuin etelässäkin. Ja tässä prosessissa me olemme yrittäneet lisätä kansallisten, kansallisten järjestöjen roolia ja sen tehostamista, jossa kansalaisjärjestöt pyrkivät nostattamaan kansalaisten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Euroopan unioni on myös tarkastelemassa strategisesti tuollaisia alueita ja aloja, joissa voisimme antaa kehitysapua Etelä-Sudanille tuettaessa vakau- vakauden luomista tuolle alueelle ja pitkän aikavälin kehitystavoitteita. Ja Etelä-Sudanin apuhan keskittyy tällä hetkellä nimenomaan maaseuduun, maaseutuun, elintarvikehuoltoon ja peruspalveluihin ja demokraattiseen hallintoon. Ja halusin vielä sanoa vielä lopuksi sanan ihmisoikeuksista Sudanissa ylipäätään. Olemme edelleen hyvin huolissamme Darfurin tilanteesta ja hyökkäyksestä siviilejä kohtaan. Ja me toivommekin, että Dohan rauhanprosessi johtaa myönteiseen tulokseen lähitulevaisuudessa. Me edelleenkin pyrimme, me kehoitamme osapuolia lopettamaan vihamielisyydet Darfurissa. Ihmisoikeustilanne noin ylipäätään on sen laatuinen, että me pahoittelemme sitä, että ihmisoikeuskomissaari ei ole vielä sen virka ei ole vielä luotu, koska osapuolet eivät pystyneet sopimaan jäsenyydestä ennen huhtikuun vaaleja 2010 tilaa edelleenkin on, mutta viime aikoina on nähty jännitystä ihmisoikeusaktivistien kohdalla ja erityisesti Darfurissa mukaan lukien toimittajat, oppositiopolitiikot ja naiset. Me toivommekin näkevämme asteittaista poliittisen tilanteen lieventymistä, joka tukisi Sudanin vakauden edistymistä. Ja minun roolissani EUn edustajina olen nostanut EUn huolet tämän kartumin viranomaisten tahoilla, joka on kaikkien ihmisoikeusasioiden keskeinen piste, äh, yhteyspiste ihmis, äh, Pohjois-Sudanissa. Niin me odotammekin kehittämämme tiiviimpää ja säännöllisempää dialogia ihmisoikeusasiasta. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Rova Nedelsheva. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je... Kiitoksia puheenjohtaja. haluaisin kiittää ja onnitella kahden valiokunnan jäseniä ja osallistujia että pidetään tämä kokous mm, ihmisoikeuksista, jotka on olennainen osa demokratiaa, koska kansanäänestys, joka pidettiin Pohjois- ja Etelä-Suomessa 9. ja 15. tammikuuta, on jo osa 2005 rauhansopimusta, mutta ennen kaikkea se on avainvaihe, kun pyritään demokratisoimaan maa. Nyt haluaisin alussa muistuttaa kontekstista ja puitteista, joissa parlamentin tarkkaan ryhmä toimisuunnassa, jota minulla kunnia johtaa. Sitten korostan joitakin kohtia, jotka minusta ovat tärkeitä tässä asiassa, josta tänään puhumme. Euroopan parlamentti kutsuttiin toinen elokuuta Etelä-Sudanin niin, ja pyydettiin, että lähetämme sinne vaalitarkkailijaryhmän. Puheenjohtajakokous antoi luvan delegaation lähettämiselle 9. joulukuuta. Näin ollen parlamentin Delegaatiossa oli mukana kuusi jäsentä, kollegani Sonic, Seler, Montalto, Sikona, Oser lähtivät 8. päivä Sudanin. Niin me mukana oli myös Ruoveronikki Kaiseri, ja jos sallitte, niin uskon, että koko tämän matkan aika molemmat olimme sitä mieltä, että osallistumme todellakin historian kirjoittamiseen maassa. Ja tartun tähän tilaisuuteen ja kiitän jälleen kerran tar- EUn tarkkailijaryhmän puheenjohtaja todella hyvästä vastaanotosta siellä kartumisen suvassa huomasimme, että on päästy eroon näistä poliittisista erityispiireistä puhuttiin vaalien järjestämisestä. Näissä kysymyksissä me tuimme ja tuemme loppupäätelmiä, jonka alusta loppupäätelmiä en nyt mene yksityiskohtiin, koska tämä asia on vielä on hiukan erilainen nyt tällä hetkellä. Kun keskustelimme useissa yhteyksissä ja erityisesti kun olemme yhteydessä jäsenvaltioiden suurlähettiläisiin, samoin Helgarde Filippiin ja David Kresslin joka on Etelä-Sudanin yksilön johtaja. Humanitera Khartoum. Me keskustelimme kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, näistä puhuttiin todella, ja täsmentäisin, että Euroopan parlamentin valtuuskunta toivoi voivansa pitää kokouksen Tässä oli Osmanin kanssa, joka sai Saharopalkinnon 2007, mutta ikävä kyllä hän ei ollut maassa silloin. En toista, mitä täällä on jo sanottu, mutta haluaisin korostaa erilais, eri asioita, jotka mielestäni liittyvät suoraan ihmisoikeuskysymykseen. Ensinnäkin kansanäänestyksen konteksti tuli esille kysymys ihmistä, jotka olivat lähteneet pohjoisesta, että tulisivat sitten tänne etelään. Me emme voineet saada taas lukuja, mutta esimerkiksi Sabelavliassa yksi vaalipiiri, jota jossa itse vierailin, me saatoimme todeta, että oli valtavasti tyhjiä taloja ja tämäkin tavallaan todensi näitä jännitteitä. Miten voidaan varmistaa näiden henkilöiden muuttaminen ja missä olosuhteissa he saapuvat etelä ja miten he otetaan vastaan? Ja erityisesti sitten, kun he ovat etelä ei ole vaaraa siitä, että heitä hämmästyttää, yllättää elinolosuhteet maassa ja miten nämä ongelmat ratkaistaan, niin meistä tuntuu, että parlamentin jäsenen Euroopan yhteisönä meillä on myös tässä oma roolimme ja tuen täysin sitä, mitä on sanottu, että yhteisön pitää tukea niin pohjoista kuin eteläkin, jotta meillä on hyvä yhteistyösuhde näihin kahteen osaan ja myös näiden maiden kesken yhteistyö sujuu. No sitten jälkeisessä tilanteessa muuttuu siltä, että pitää ottaa esille moniakin asioita. Ensinnäkin täytyy noudattaa vaalitulosta ja toteuttaa rauhan sopimus molemmien osapuolien kohdalta. On tärkeää, että äh, dialogi ja yhteistyö, jota on voitu jo nähdä vaalien yhteydessä, tämän pitää jatkua, koska ennen kaikkea on kyse rauhasta ja väestön hyvinvoinnista ja vakaudesta. Sitten on sen tärkeää, että poliittinen äh, uskonnollinen monimuotoisuus toteutuu jatkossakin perus väliaikainen peruslaki tunnustaa tämän, samoin kokonaisvaltainen rauhansopimus. Sitten kolmas kysymys, pluralismi, se on myös tärkeä asia etelässä. Ja nyt haluaisin ottaa esille myös uskontoon ja etnisyyteen liittyvät kysymykset. Siihen liittyy myös tämä poliittinen moniarvoisuus, koska SPLM vapausliikkeenä senkin vastaan tulee tämä toinen haaste, nimittäin miten voidaan ottaa huomioon muiden puolueiden muut vaihtoehdot. Tätäkin asiaa meidän pitää käsitellä ottaa se huomioon sitten. En puhu Darfurissa tässä yhteydessä enkä Ankien alueesta, koska meidän tehtävämme oli hiukan erilainen. Jätän tämän muille asiantuntijoille, mutta halusin kuitenkin sanoa, että Omapäisen työntekijöiden suojelu on olennaisen tärkeä edelleenkin. Henkilökohtaisesti minua koskee tämä kolmen bulgarialaisen kidnappaus. Kiitämme kuitenkin maan hallitusta läheisessä yhteistyössä YK kanssa pystyy ratkaisemaan uudesta tilanteen. Ja lopuksi vielä kansanäänestys on mielestäni uusi väline Sudanissa. Tämä pitää ottaa huomioon pakolaisten ja kotaan siirtyneiden tilanne. Sud- paikallishallinnon ja meidän pitää myös antaa oma vastauksemme ratkaisumme tähän. Ehkä voitaisiin laatia todellisia kehitysyhteistyöhankkeita, että lopultakin voitaisiin löytää kestäviä ratkaisuja väestölle, joka sekä etelässä että poissa kärsii tilanteesta. Pahoittelen, että yritän puheaikani. Niin, tässä se ongelmana on lähinnä se, että puhuitte erittäin nopeasti. Oli ehkä vaikea tulkata. Sitten, ja kiitoksia vielä Rova Ivanova Nedeltseva. Nyt herran Nasari osaa puheenvuoron. Se Etelä-Sudanin eh, liaison tai yhteistoimistosta Belgiassa. Viisi minuuttia. Thank you. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat vieraat, yleisyys, haluan <clears throat> ilmaista teille kaikille kiitoksen tämän foorumin järjestämiseksi, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia eh, ihmisoikeustilanteesta eh, Etelä-Sudanissa. Kiitoksia tästä eh, järjestämistä. Tämä on tärkeä vaihe minun maani historiassa, jossa me olemme päättämässä samassa päätöksen pitkän konfliktin ja avaamassa uuden sivun historian kirjassamme. Etelä-Sudan on, on rauhanomaisesti saanut päätökseen tämän sopimuksen saamalla rauhanomaisesti järjestetyn kansanäänestyksen. Siitä lähtien, kun tämä kattava rauhansopimus saatiin aikaan, Etelä-Sudanin hallitus on asettanut ihmisoikeudet omalle agendalleen ja on luonut ihmisoikeuskomissaarin toimiston, joka on aloittanut toimintansa. Ja aina kun on järjestetty tilaisuuksia ympäri maata, jossa on pyritty nostattamaan ihmisten tietoisuutta, jotka ovat joutuneet elämään sodan ja köyhyyden oloissa jo 50 vuotta. Tähän mennessä komissio on onnistunut edistämään ihmisoikeus, ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia, mutta meille Etelä-Sudanin hallitukselle – Ensimmäinen asia, joka, joka on syytä tehdä, on se, että annetaan, mahdollistetaan elin, kunnon elinolosuhteet, että saadaan turvattua perustarpeet ja elintarvikehuolto, vesi, terveys, koulutus. Tämä on se, mitä Etelä-Sudanin hallitus pitää keskeisen asiana tulevana, tulevina aikoina. Ja kansanäänestyksen tuloksen jälkeen on nyt voidaan kysyä, että mitä Etelä-Sudanin hallitus tulee tekemään tässä uudessa Etelä-Sudanin valtiossa. Tässä projektissa luodaan, rakennetaan uusi maa oikeusjärjestyksen pohjalta, ihmisoikeuksien kunnioittamisen pohjalta ja tulevaisuus tulee aukeamaan eteläsudanilaisille, jos me saamme lisättyä ihmisten tietoisuutta – ja edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikki, kaikissa instituutioissa. Viimeiset viisi vuotta tai viimeiset kuusi vuotta äh, rauhan aikaan, tämän rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen, siinä me olemme tehneet parhaamme luodaksemme tietyn pohjan ihmisoikeuksien kunnioittamiselle kaikissa valtion instituutioissa. Me olemme onnistuneetkin, mutta olemme myös epäonnistuneet. Mutta meidän täytyy on tiedettävä, että ihmisten täytyy ymmärtää ja nähdä, kuinka tärkeää on se, että, että nämä asiat ovat jatkuva prosessi. Emme voi päästä tulokseen yön yli, vaan että meidän täytyy sitoutua päättäväisesti näihin tavoitteisiin ja jotta eteläsuomalaiset ymmärtävät, että parempi tulevaisuus on parempi ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusjärjestyksen kunnioittaminen. Ja näin tulee tapahtumaan heinäkuusta lähtien toivottavasti. Kiitos. Kiitoksia herra Nazariev tästä avoimesta ja optimistisesta lausumasta ja teidän vetoomuksestanne yhteistyön ja tuen suuntaan. Nyt on iloni kääntyä suurlähettilään puoleen joka on Sudanin Brysselin edustuston varapäällikkö, herra Borudnei. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Good evening, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa. Kiitän eh, ihmisoikeuksia, alivaliokuntaa ja kehitysvaliokuntaa tästä kutsusta saapua tänne tähän tilaisuuteen, jossa voidaan vaihtaa käsityksiä ihmisoikeuksista ja sen tilanteesta Etelä-Sudanissa ja ylipäätään Etelä-Sudanin tilanneista ihmisoikeuksista. Euroopan parlamentti on äh, näissä asioissa hyvin tärkeä tekijä. Se on osaltaan edesauttanut Etelä-Sudanin eteenpäin menoa. Sudani on äh, sitoutunut myönteisiin asioihin. Me me pyrimme vahvistamaan äh, äh, maan kehitystä rauhan pohjalta. Ihmisoikeustilanne on ollut viime aikoina monien raporttien kohteena viime vuosina ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus ja Sudan onkin vetoamassa ihmisoikeuksien puolesta, vaikkakin jotkut näistä vetoomuksista ovatkin sellaisten tekijöiden aikaansaamia, jossa on poliittiset intressit takana, mutta kaikki, kaikkien täytyy saada apua ihmisten elämässä silloin, kun pyritään täyt- toteuttamaan ihmisten oikeudet. Kansanäänestys Etelä-Sudanista järjestettiin rauhanomaisesti ja Komissio on todennut, että kansalaiset ovat selkeästi tukeneet tätä kansanäänestystä. Hallitus on ilmaissut sen, että ihmisten tahto on osa rauhansopimuksen sitoumuksia. Ja tässä pidetään hyvänä, että luodaan valtio, joka ylläpitää suhteita rauhan ja yhteistyön hengessä. On tarkoituksena, että kunnes 2014 päästään eteenpäin, niin tullaan selvittämään tähän mennessä avoinna olevat asiat ja me pyrimme antamaan maksimaalista tukea naapurussuhteissamme. Tärkeintä on rauha. Ja rauhansopimuksen tarkoitus on saada, on, että se toteutuu kaikilla aloilla. Me pyrimme varmistamaan ihmisoikeudet ja Etelä-Sudan on nyt parempi paikka ihmisoikeuksille – mutta sota, sodan vaihtoehto ei ole aina rauha. Tarkkailijat ovat kiinnittäneet huomioita siihen, että, että, että Etelä-Sudan on oma valtionsa, mutta ilman kunnollisia rakenteita emme voi taata kansalaisille palveluita. Toisaalta maa on kärsinyt paljon epävakaudesta eikä pystyy nopeasti palaamaan normaalitilaansa. Tarkkailijat ovat todenneet, että, että meidän täytyy toteuttaa oikeusjärjestelmä ja hallituksen toiminta, joka tukeutuu rauhaan ja odotukset ovat korkealla kansalaisten keskuudessa. Onkin, että hallituksen toiminta etelässä tulee kehittymään siltä pohjalta, että pyrimme toteuttamaan ne välineet, joilla voidaan vastata kansalaisten tarpeisiin. On kysymys kansallisesta hallituksesta ja tämän hallituksen on vastattava kansalaisten tarpeisiin. Ja meidän on ymmärrettävä rauha. Kans, me haluamme puhua myös taloudellista integraatiosta ja me haluamme turvata myös näiden kahden valtion väliset suhteet. Tämän sanottua niin ihmisoikeustilanne Sudanissa on osa sitä kehitystä ylipäätään, joka liittyy ihmisoikeuksien. Meidän on ymmärrettävä, että ihmisoikeudet saavat yhä enemmän huomiota osakseen. YK on julkilausuma oli tärkeä edistysaskel, mutta kansainväliset kampanjat ihmisoikeuksien puolesta – edellyttävät parempia tuloksia, tuloksia kaikkien oikeuksien toteuttamisessa. Ihmisoikeus, ke, on se, jolla kans, maa voi mennä eteenpäin. Euroopan parlamentti ja muut Euroopan unionin instituutiot ovat auttamassa Sudania pohjoisessa, etelässä – hoitamaan nämä asiat myös kehityksen hengessä. Kiitoksia. tästä lausumasta. Nyt minulla on ilo pyytää herra Delektros, joka on kansainvälisen kriisiryhmän edustaja, puhumaan ja kiitänkin tätä kansallista kriisiryhmää siitä, että se on antanut paljon apua tässäkin työssä. Kiitos. Very much, uh, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan, mitä tapahtuu kansanedustuksessa, niin tätä pitää nähdä erittäin tärkeänä vaiheena prosessissa. Mutta niin kuin Rova Jolie sanoi aloittavassa puheenvuorossaan, että me täysin olemme samaa mieltä siitä, että kovin työvaihe alkaa. Nyt vielä on pitkä lista asioita, joissa pitää etelän ja pohjoisen väen neuvotella. Näiden neuvottelujen pitää alkaa mahdollisimman nopeasti, kun tulokset saadaan, mutta tiettyjä prioriteetteja kuitenkin näkyy selvästi, mitä tulee etelä-sundanilaisiin, jotta voidaan parantaa tiettyä asioita. Ensinnäkin SPLM avaa poliittista tilaa. Herra Salvakier, etelän presidentti joutuu luomaan siirtymävaiheen hallinnon. Tämä jatkuu heinäkuun 19. päivään saakka ja ehdotamme tämän, he tämän tilan välittömästi. On siis siirtymävaihe hallitus, joka ei integroi mukaan ministeritasolla ihmisiä muista poliittisista elimistä. Rohkaisemme myös oppositiota ja rahanlajoittajaa tekemään, alkaa tekemään työtä, jotta voivat muuttua vahvaksi uskottavaksi oppositioksi. Me suosittaisimme myös, että väliaikaishallitus tekee välttämättä työtä hajauttamisen puolesta siirtää poliittista toimintaa politiikasta se alueiden politiikaksi. Ja pyydämme myös, että erityisesti uusi siirtymävaiheen lainsäädäntöelin pohtii, miten ehkä voitaisiin tähän väliaikaisen peruslakinkin ja myöhemmin lopulliseen peruslakin otettaisiin mukaan, mainittaisiin tapa, jolla kohdellaan öljytulo. Sehän on suurin tulonlähde tälle hallitukselle. keskeisenä ongelmana, ongelmana näemme juuri sen, mitä Rova Elossavakin korosti, nimittäin pakolaisten, jotka ovat palanneet vanhaan 880 000 on jo muuttanut pohjoisesta ja on arvioitu, että tämä liike vain jatkuu. Olette kuulleet 200 000 pohjoisen asukkaasta, jotka ovat muuttaneet etelään. Ja niin kuin Rovan Elsa sanoi, mitään rakenteita ei ole olemassa etelässä. Ei voida edes rekisteröidä näitä ihmisiä asianmukaisella tavalla ajatellen tulevia vaaleja, jotka etelä Suomessa järjestetään tämän vuoden aikana, olettaisin. Sitten seuraavat tärkeät prioriteettikysymykset, jotta voidaan kehittää taloutta Etelä-Sudanissa. Ei pidä keskittyä pelkästään öljytuloihin. Ja jos sitten siirryn pääkysymyksiin, jotka ovat käsittelemättä etelän ja pohjoisen välillä. Rajalinjat esimerkiksi. Nyt jo olemme nähneet väkivaltaa ja puheenjohtajakin otti esille kokouksen alussa. Tästä tulee tavallaan tällainen tässä keskiössä kaikki pohjoisen ja etelänkin turhautumat näkyvät. Etelässä on kaksi aluetta, jotka ehkä ovat varsin turhautuneita, jos olisit itse näkevät itsensä häviäjiksi tässä kansanäänestyksessä. Ne ovat tavallaan kuolevia alueita uudessa pohjoisessa. Siksi oli erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja muut avunantajat ovat todellakin mukana näiden alueiden elämässä. Rajan määrittely on erittäin monimutkainen kysymys. Vielä on valtava osuus merkitsemättä. Ja kaiken vaikein alue, ehkä Nabien alue, tämä vaikuttaa, tähän vaikuttaa paikallisten heimojen toiminta myös, mutta yhtä hankalia kysymyksiä löytyy oikeastaan joka kohdalta – raja, jotka vielä pitää merkitä. Ja on erittäin tärkeää kaikille poliittisille toimijoille Sudanissa, että ne toimivat yhdessä sekä tämän pohjoisen kanssa niin, että neuvottelut voivat kulkua, edetä mahdollisimman rakentavalla tavalla. Sitten lopuksi pieni kommentti siitä, mitä pohjoissa tapahtuu. Tietysti on tietty poliittinen hinta maksettava etelän ero, eroamisesta ja pohjoisessa tämä on, että uudistajat NCPssä ja karttunin hallituksessa voittavat ja sanovat, että meidän pitää oppia tästä etelän menetyksestä tai sitten kovan linjan edustajat voittavat ja sanovatkin, että nyt me olemme päässeet eroon etelästä Mehän olemme kuulleet tällaisia lausumia. Nyt pitäisi kulkea kohti yhtä kansakuntaa, yhtä uskontoa ja miten nyt sanoisin, että olisi vain yksi ainoa poliittinen keskitetty hallinto pohjoisessa. Tätä asiasta. Tähän asiaan ei vielä kunnossa vastausta ole voitu antaa, mutta se, miten Pohjoinen itse tähän reagoi, vaikuttaa valtaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Letros tästä arvokkaasta analyysistä. No, täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä kollegoiden puolelta, herra Belder, herra Preda. Ja minä olen taipuvainen kysymään, jos herra Lester haluaa lyhyesti kommentoida. Herra Belder, olkaa hyvä. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Etelä-Sudanin rakentaminen. No, tässä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi poliisivoimat, jotka ovat hyvin rakentuneet. Poliisiakatemia Juban eteläosassa. Tietojen mukaan sille on annettu 10 miljoonaa sen rakentamiseksi. Ja mitä tulee rekrytointiin, siihen liittyy todella paljon ongelmia ja ihmisoikeuksia on rikottu räikeä, räikeästi. Tarvitaan luotettavat poliisivoimat. Ja esittäisin kysymyksen Marsdenille ja myös Etelä-Sudanin edustajalle. Täällä puhuttiin tällaisista joukkorangaistuksista. On paljon kiihkoa ja myös on ollut seksuaalisen väkivallan tapauksia. Minä toivon, että Etelä-Sudan pääsee kehittymään, mutta tähän tarvitaan todella hyvät poliisivoimat, joita ei vielä ole olemassa. Tilanne on varsin vakava. Ehkä tarvitaan lisää varoja, jotta saataisiin edistystä aikaa. Mr. Preda. Kiitos, Bildesten. Preresten Zeller. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella kollegojamme, jotka osallistut EU-matkoille, tarkkailumatkoille. Ja seurasivat kansanäänestyksen sujumista. Tiedän, että olemme kuulleet varsin rohkaisevia puheenvuoroja. Viittaan siihen, mitä Rovadi Keisari ja Nedeltsova sanoivat. Sitten tämä poikkeuksellinen luonne kansanäänestyksessä lähes paradoksaalinen, niin tämä tästä alustavia tuloksia, joita olemme saaneet, voidaan kuitenkin todeta, niin kuin oletettiinkin tavallaan, että ongelma ei ole niinkään tulos, vaan, vaan vaan miten ne sujuvat. Kyse ei ole kansanäänestys mm, varsinaisesti, kun ajatellaan että joskus ylitettiin osallistumisprosentti yli sadalla joten ei ole kyllä sitä, onko puolesta vai vastaan, vaan tämä tahto on aivan selvästi siellä ilmaistu. Tämä on sitäkin merkittävämpää, koska muutama kuukausi sitten vain, kun järjestettiin vaalit herra Albersirin uudelleen valinnasta, siihen liittyi kyllä erilaisia järjestelyongelmia, jotka rovadi Dike otti esille kuukausi sitten. Tietysti on sitten tärkeää, mitä tulee tapahtumaan tulevina kuukausina, niin kuin täällä on sanottu. Täällä on otettu esille moniakin eri aspekteja mielestäni. Rajakysymys on aivan keskeinen, samoin kuin asema, joka kansalaisille myönnetään näissä kahdessa valtiossa. Ja se, miten rajasta neuvotellaan, vaikuttaa tietysti kahden valtion vakauteen. Lopuksi vielä sanoisin, että tietenkin tähän liittyy tärkeitä turvallisuusaspekteja tällä hetkellä. Erityisesti minusta, kun ajatellaan kaikkein yllättävintä poliittista kehitystä viime aikoina on, että Tsadin presidentti ja presidentti Al-Bashir ovat lähentyneet. Tämä on tavallaan poliittinen tosiasia joka on paljon merkittävämpi kuin se kansanäänestyksen lopputulos. Tämä lähentyminen osoittaa, että alueelta löytyy aina uusia yllätyksiä. Minä odotan todellakin kärsimättömästi tulevia, tulevaa puolta vuotta, jotta näen, miten neuvottelut sitten sujuvat. Ja tässä mielessä voidaan esittää kysymys, eikö kannattaisi keskustella myös ulkoisen valiokunnassa tästä Tietysti ihmisoikeudet ovat tärkeitä, ne on, tullut esiin, mutta sanoisin, että olisi todellakin kiinnostavaa käydä keskustelua ulkoisen valiokunnassa, jotta voidaan seurata kaikkea sitä kehitystä, jota tapahtuu vaalien kansanäytöksen jälkeen. Kiitos. I'm sure that they will... Kiitoksia, Rapreda. Varmastikin saadaan laajempi poliittinenkin keskustelu AFETissa ajan, sovinajan tulleen. Rova Maastenhan on niin käynyt tuossa ulkoasianvaliokunnassa silloin, kun hänet nimitettiin tähän tehtävään Erhard Seller ja ymmärtääkseni myös äh, Robert de Keiser. Ja meillä on vielä aikaa kuulla niitä, joilla oli kysymyksiä. Eli joille oli kysymyksiä esitetty mitään Nazaria ja, ja sitten myös minuutti verran Lesterille. Jos te voitte puhua minuutin verran kaikki muussa, äh, silloin pärjää, mutta muuten ei. Herra Seller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzenden. Kiitos puheenjohtaja. No, minuutit sai paljon ehdi sanoa, mutta voin toistaa sen, mitä Nedelsheva ja sen totesivat. Oli minullekin valtaisa kokemus olla läsnä vaalitarkkailijana tuossa kansanäänestyksessä. Ja se, että sai tarkkailla ihmisiä, jotka osallistuvat tähän, niin he todella saivat aikaan suuria ponnisteluja ja vaalijärjestäjät tekivät myös paljon jo silloin, kun he rekisteröivät äänestäjiä heidän kotipaikoissaan ja muualla sellaisissa oloissa, joita me emme täällä Euroopassa pysty edes kuvittelemaan. Etelä-Sudanissa, kuten täällä sanottiin, ei ole mitään sen kaltaista infrastruktuuria kuin mihin me olemme tottuneet. Ihmiset ovat hyvin iloisia tähän tulokseen ja he pitävät tulosta todella vapautuksena orjuudesta. Näin meille on sanottu usean otteeseen. Mutta nyt täytyy pohtia, miten tästä eteenpäin. Kuusi kuukautta ei ole pitkä aika muodostaa hallitusta ja luoda valtiorakenteita – koska siellä on tavallaan pulaa aivan perustavanlaatuisistakin rakenteista. Ja tämä lainsäädäntö, eli sen kohdalta täytyy katsoa, miten se pääsee eteenpäin. Sama, täytyy luoda eri instituutiot, oikeudellinen kehys, perustuslakituomioistuin ja niin edelleen. Vastaukset ovat olleet välillä hyvin vältteleviä. Nyt keskitytään tällä hetkellä Tähän kansanäänestystulokseen ja muihin kysymyksiin sitten keskitytään myöhemmin. Havaitsemme hyvin selvästi sen, että tiettyä tahtoa on olemassa. Täytyy todeta, että Etelä-Sudanissa ihmiset ovat kokeneet pitkä, pitkän sodan, heillä on traumoja tähän liittyen – Ja kaikki ne, joiden kanssa puhuimme, olivat kokeneet todella sodan kokemuksia. Ja nykyinen sodan johtaja on tällaisesta vallankumousarmeijasta. Ja nyt täytyy katsoa, päätyykö tämä valtio sotilaallisen hallintoon vai saako se rakennettua todella siviiliyhteiskuntaa. Mutta mielestäni meidän tehtävämme parlamentissa on todella alusta lähtien seurata tilannetta ja meidän tulisi kaikissa valiokunnissa keskustella tilanteesta ja seurata sitä hyvin tarkkaan. Ja tämä on suuri haaste myös alusta lähtien uudelle ulkosuhdehallinnolle. Kiitoksia. Nyt olen kaksi ilminuottia kaikille muille puhujille. Robert Kaiser. Merci, Madame la Présidente de... Kiitoksia. Ihan pari asiaa. Haluaisin palata näihin palaajiin, jotka palaavat pohjoista etelään. On totta, että on erittäin vaikea määritellä heidän määräänsä, että on kymmeniä tuhansia, mutta meillä on tilaisuus käydä näillä kauttakulkuleireillä ette etelässä, Rumpekissa erityisesti, järvien alueella ja voin sanoa, että ainakin siellä pakolaiskomissaari rekisteröi kaikki ihmiset. Etelä-Sudanin hallitus antaa apua, elintarvikeapua, lääkeapua, mutta ongelma tulee olemaan varsin suuri, koska kaikki eivät rekisteröidy näihin transitleireille, eikä kaikille välttämättä löydy tietenkään työtä. Ja senkin takia, koska he tulevat tavaroineen, patioineen ja niin edelleen, kuka heidät sitten sijoittaa ja minne kaukaisiin kyliin, josta he ovat ehkä peräisin, mutta missä heillä ei enää ole välttämättä perhettä jäljellä. Joten mm, tässä on riski siitä, että jonnekin tavallaan kasata näitä ihmisiä ja sitten ongelma näkyy varsin hankalana, vaikkakin niin kuin sanon, hallitus antaa perusapua, ei elintarvikkeita vettä. Sitten toinen asia, johon palaisin, tämä poliittinen moniarvoisuus. Kun minulla oli tilaisuus tavata presidentti Salva Kiir tämän kysymyksen, hänelle hän on 23 poliittista puoluetta Etelä-Sudanissa, mutta kaikki eivät ole varsinaisia puolueita, koska ja minä kuitenkin korostin, että poliittista pluraalisuutta tarvitaan, mutta puolueita pitää hiukan siivota. Nyt sanoi tavallaan, että hauskuutena, että varmasti lähetetään kaikki semmoiset tarkkailijat sinne paikallisessa siis tarvitaan tätä puolueiden siivousta tavallaan, mutta hän sanoi todellakin presidentti, että hän haluaa poliittista moniarvoisuutta. Sitten kolmas asia, joka ottaisin esille, nyt on aikaa varsin vähän, mutta jossain vaiheessa tähän pitää ryhtyä, nimittäin kansanvärikostuomioistuin. Tätä asiaa ei voida parissa minuutissa käsitellä, en halua, että tämä asia otetaan nyt esille, mutta se on kuitenkin tärkeä kysymys, koska kun Voitti Salvakir sanoi, että hänen tavoitteenaan on vaalitulosten tunnustaminen kaikissa puolueissa, niin hän haluaa kääntää sivua olla yhteistyössä pohjoisen kanssa mahdollista sen, että presidentti Bashir voi vierailla maassa kun haluaa, niin tiedän varsin hyvin, että jos hän nyt menee etelään, niin jos etelä allekirjoittaa Rooman äh, sopimuksen, äh, joutuu kutsumaan Ervosen. Nyt tässä on tällainen noidankehä, joka tähän liittyy. Ja jos Rooman sopimus on mukana kotonuun sopimusta. Tässä syntyy tällainen noidankehä, enkä pysty löytämään mitään vastauksia. Pyytäisin vaan, että ei puhuta tästä tänään, mutta me tiedämme kyllä hyvin, koska olemme uskollisia Rooman, Rooman äh, sopimukselle ja sen sitoumukselle. Tästä ainakin raportoitu mediassa. Nyt he eivät halua vielä käsitellä Rooman kysymystä. Meillä on tässä ongelma, joka on todellinen ongelma meille. Ja me haluamme pohjois-etelä yhteistyötä, haluamme yhteisymmärrystä. Ja mallina he pitävät eurooppalaista mallia. Sanoit, että te olette pystyneet unohtamaan sodan ja uudelleen rakentamaan Euroopan. Se on todellakin yhteisymmärryksestä esimerkki, mutta tämä on taas heidän mallinsa. Jossakin vaiheessa meidän pitää uudelleen keskustella ilman, että peetämme omia ihmisoikeussitoumuksiamme. Kiitoksia. Tämä keskustelu varmasti tulee jatkumaan myös kansallisesta rikostuomioistuimista. Me tarvitsemme myös laajempaa keskustelua ulkoasianvaliokunnassa, jossa me olemme mukana. Täällä oli muutama kysymys ja olen kirjoitin ylös kysymykset Ruva Maastenille ja Herra Saarinsolle. Herra Ruva Maasten ensiksi, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Well, I... Kiitoksia. Täällä oli kysymys kaiketti tarpeesta saada ammattimaisesti koulutettuja poliisivoimia Sudanissa. Tämähän oli, mikä tuli esille, mutta Etelä-Sudanin hallitus on painottanut tarvetta poliisikoulutukseen yhtenä prioriteettina kapasiteetin rakentamisessa. Nämä Euroopan unionissa Saksa, jäsenmaata, Britannia ja Saksa ovat aktiivisia näillä, näissä asioissa. Tämä on myös ylipäätään sellainen alue turvallisuussektorilla, voiko EU jotakin tehdä. Olen tietoinen siitä, että jotakin noin 16 000 turvallisuuspoliisia on, koulutettiin ennen äh, kansainvälisistä turvallisuustehtäviin. Ja sitten kolmen ja myös poliisiakatemiassa on koulutettu monia tuhansia, mutta tämä kuvastaa sitä, mikä on tämän tehtävän laajuus. Etelä-Sudanissa tämä on vasta tämän tien alkuun ja tämä on yksi keskeinen tehtävä, joka meille kuuluu. Ehkäpä voisin vielä sanoa kaksi sanaa näistä palautettavista Etelä-Sudanissa olemme kuulleet, että, että 180 000 ihmistä on palannut lokakuun jälkeen ja 500 000 ilmeisesti vielä saapuu heinäkuun mennessä. Heinäkuun mennessä tietenkin tämä on osa tällaista jatkuvaa eteläisten paluuta pohjoisesta. Tämän rahoitusopimuksen jälkeen tämä on suuri haaste. Monet heistä haluavat asettua rajan tuntumaan, pohjoisen etelän rajan tuntumaan eräät ja kaupunkeihin mutta muut sitten haluavat palata maaseudulla omille, omiin alueisi, omille alueilleen. YK on nyt tekemässä tällaista kattavaa arviota kunnista, joihin he palaisivat ja sitten selvittävät näitä kotouttamistarpeita. Tämä on valtava haaste, johon Euroopan unioninkin täytyy keskittyä. Mutta vielä toteaisin, että on tässä poliittinen ulottuvuuskin, joka merkitsee sitä, että meidän pitää nähdä tai huolehtia adekvaatista toimista kansalaisuuskysymyksissä. Ne eteläiset, jotka haluavat pysyä Pohjois-Sudanissa, eivät ole, ja taas tuosta pohjoiset ja pohjois-sudanista, jotka haluavat pysyä Etelä-Sudanissa, jos tällaisia järjestelyjä voidaan, voidaan sopia sitten osapuolten kesken, niin sekin auttaisi tämän palauttamisprosessin rauhoittamista ja sitten päästään kunnolliseen tilanteeseen. Kiitoksia Vaasten ja lopuksi herra Nazario, joko Etelä-Sudanin edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys, joka koski poliisien kouluttamista Etelä-Sudanissa, pitää paikkansa. Etelä-Sudanin hallitus on panostanut heti alusta pitäen näiden poliisijoukkojen kouluttamisiin. Meillä on eri puolilla maata. Etelä-Sudania on koulutus, koulutuskeskuksia. Suurin erä oli tuorein, jossa meillä oli 6000 yksittäistä rekrytoitua ja sitten heidän koulutettiin poliisitehtäviin. Meillä ei ole ollut sellaista tilannetta, että, että olisi harrastettu kollektiivista ratkaisemista. Tällaista ei ole esiintynyt armeija ja poliisi Sudanissa kunnioittavat oikeusjärjestystä ja yksittäisistä rikoksista rangaistaan yksilöllisesti. Näin ollen mitään tällaisia kollektiivisia ratkaisuja, rankaisuja ei ole ollut. Me ei ole, emme ole tällaista kuulleet, saattaa huhuja olla, joita sitten joku levittää. Mitä tulee siihen, minkälainen valtio Etelä-Sudan haluaisi olla – Tämä tuli jo, on tullut puhe, johtajien puheessa esille, että me tähtäämme siihen, että äh, luomme siviilivaltion, ma- ma- maallisen valtion, monipuoluevaltion. Tämä on ollut selvä lokakuusta lähtien. Sen jälkeen, kun Etelän puolueet äh, tapasivat Ruupassa ja Juvassa, tämä on siis maamme kehityksen suunta. Ja on olemassa vahvat tahto SPLn johdossa, että avataan tämä tie myös muille puolueille, että jotta voitaisiin jakaa valta ja jotta voisimme olla osa tätä kokonaisuutta, jossa rakennetaan yhdessä Etelä-Sudanin valtiota. Pohjoisen kanssa Etelän hallitus ja kansa ja kaikki puolueet, me haluamme luoda vahvat ja hyvät suhteet pohjoiseen. Me tiedämme, että pohjoisen ja etelän välinen side on elävä ja kiinteä. Ja niin kuin presidentti on sanonut, me haluamme sulkea, sulkea menneisyyden sivut ja avata tulevaisuuden, tulevaisuuden sivut poliittisen yhteistyön hengessä ehkäpä jopa taloudellisen integraation hengessä, josta kuitenkin kaikki etelässä ja Norja, pohjoissa pystyvät hyötymään. Paljon kiitoksia, herra Nazario. Kiitän kaikkia puheista ja puheenvuoroista. Ja tietenkin vaali, vaalitarkkailutehtävä oli jälleen tärkeä. Oli kiva kuulla näistä kokemuksista ja keskustelu jatkuu. Mainitsen vain, että huomenna aamulla kello 10 meillä on hyvin valmisteltu kuulemistilaisuus kidutuksesta, salaisista pidätyksistä, jossa on paikalla yhdistyneiden kansakuntien kidutuksesta vastaava erityistarkkailija professori Manfred Novak. Tulkaa kuulemaan. Mukavaa iltaa ja kiitos tulkeille. Kuten mä